Ah, haluan kiittää vielä tarkistusten tekijöitä ja se muoto, jossa tämä asiakirja nyt on, voimme varmaan tämän kokouksen jälkeen vielä keskustella ja päästä näiden tarkistusten tekijöiden kanssa sopimukseen, koska sisällöstä olemme samaa mieltä, mutta pitäisi vielä ehkä muokata näitä ilmauksia, koska ne ovat liian konkreettisia mielestäni. Kiitoksia. Muchas gracias. Kiitoksia. Onko kommentteja, kysymyksiä? Saleskelkaa. Panie Przewodniczący, z perspektywy IPP, e a jednocześnie taki też osobisty. Kiitoksia EPP EDn puolesta ja omasta puolestani voin sanoa, että olen iloinen siitä, että esittelijä on huomioinut nämä tarkistukset huomioinut nämä kouluohjelmat ala- ja yläasteella. Ja järjestön arvot ovat selvemmin nähtävillä, jotta kansalaiset todellakin tietävät, mistä on kyse. Tarkistus 13 sitä esittelijä ei ole valmis hyväksymään, mutta tämä ehdotus perustuu omiin kokemuksiini. Olen ollut tämän tyyppisten projektien tiimoilta töitä tekemässä ja ne eivät välttämättä aina liittyneet kouluihin, mutta tarkoituksena on aina ollut se, että lisäämme kansalaisten EU-tietoisuutta – Tarkoituksena on ollut koulujen kautta aktivoida paikallisia toimia, yrittäjiä, poliisivoimia ja muita osallistumaan tämän tyyppisiin ohjelmiin. Ja minä uskon, että tämän tyyppisten aktiivisten ohjelmien kautta kansalaiset oppivat enemmän Euroopan unionissa, kun ovat itse henkilökohtaisesti tässä projektissa mukana ja ja näin täytyykin toimia ja se edellyttää tietynlaista rahoituspohjaa ja varojen myöntäminen tämän tyyppisille projekteille olisi ihan hyvä ajatus. Järje, järjestöille tämän tyyppistä rahoitusta voitaisiin suoda mikäli ne ovat valmiita tämän tyyppisiä aloitteita toteuttamaan Eli kyse on lähinnä ruohonjuuritason aloitteista, joita meidän tulisi rahoituksellisestikin tukea. Kiitoksia. Merci, merci. Kiitos tämän vielä Veskin. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin puolustella tarkistustani, tarkistusta 5, joka liittyy, niin kuin Afkossa sanotaan, demokratiavajeeseen. vajeeseen. Tämä liittyy siihen, että legitimiteettiä puuttuu unionista kansalaisten tasolla. Ja suuri ongelma ja suuri haaste, joka meillä on, mehän nyt etenemme, meillä on hyviä saavutuksia, ja taas kansalaisten kanssa viestintä ei toimi. Tämä on myöskin valmistelijan kanta – ja sitten omasta tarkistuksestani meidän pitäisi hyväksyä tämä yleinen linja, mutta tässä otan poistaa myöskin tärkeitä asioita, eli se toteamus, että tämä suuri haaste ja ongelma poliitti, eurooppalaisten poliittisten puolueiden kanssa ja tiedotusvälineiden kanssa, jotka eivät auta meitä ja joita on hyvin vaikea saada toimimaan ja luomaan näitä kontakteja kansalaisten ja toimielinten välille. Sitten on vielä ongelma, joka liittyy kansalaisten kuulemisiin ja ehdotuksiin uusista toimielimistä, josta on puhuttu perussopimusvaliokunnassa. Ja tästä keskusteltiin eilen ja se sai myönteisen arvion valiokunnassa – ja sitten tästä aiheesta keskustellaan ensi kuussa Strasbourgissa. Eli vielä kerran, hyvät kollegat, pyytäisin, että tuette tarkistustani, joka on tärkeä tämän Hegin asiakirjan tueksi, koska jos kyse on ongelmista liittyen vuoropuheluun kansalaisten kanssa – Tämä liittyy juuri ongelmaan ja siihen, miten tiedotusvälineet ja poliittiset puolueet ovat toimineet ja millaisia suoria yhteyksiä on kansalaisiin. Näiden kuultemisten kautta voidaan edetä ja se on erittäin tärkeää edistyksemme kannalta. Kiitos. Kiitoksia. Onko Jorna viestinnän pääosastolta täältä. Komissio. any particular comments? Ei meillä ole mitään kommentteja. Any other colleague? No, muita kollegoita ei ole pyytänyt puheenvuoroja. Eli valmistelija, te voitte vetää tästä keskustelusta yhteenvedon. Gracias. Kiitoksia. Yritän tehdä joitakin kommentteja, erityisesti herra Saleskin ja Bodjevskin kommentteihin. Herra Saleskin kanssa olemme päätyneet joihinkin kompromissitarkistuksiin, mutta sitten ko- tarkistus 13 on sellainen, jossa olemme sisällöstä kylläkin samaa mieltä, mutta se on kyse, on kyse hyvin henkilökohtaisesta mielipiteestä ja minä olen seurannut parlamentin työskentelyä ja kaikissa mietinnöissä tai lausunnoissa pyrimme luomaan jotakin uutta. On olemassa paljon vetoomuksia, ajatuksia, ehdotuksia ja joskus ne monimutkaistavat työtämme, monimutkaistavat myös sitä, miten kansalaiset näkevät ja ymmärtävät tämän asian. Minun tarkoitukseni ja työni tarkoitus usein, kun työ, teen mietintöä, on miettiä, miten voimme hyödyntää jo paremmin sitä olemassa olevaa. Tarkistuksessa 13, jossa herra Saleski sanoo, että pyydetään komissiota, jotta se antaa suurempaa rahoitusta hankkeille, jotta voidaan edistää EUn ajatuksia ja ideoita. Olen samaa mieltä tästä, mutta totta kai EUn ideoista, ajatuksista, ei, ei, ne eivät tule tässä kovin selvästi esille, ovatko ne arvoja tai jotain muuta. On olemassa jo ohjelmia, jotka menevät tähän suuntaan, on Long Life Learning koko eliniän oppimisohjelma jotka, ja muita, jotka menevät jo tähän suuntaan, on sopimuksia, Erasmus-ohjelmia ja vastaavia, ja niitä tutkitaan hyvin paljon, toimi, niitä käytetään paljon, ne toimivat hyvin, ja nyt ehdotetaan sitä, että sen sijaan, että sanottaisiin, että luodaan uusi ohjelma, niin pyydämme, että näille annetaan rahoitusta, eli lisätään näiden kyseessä olevien ohjelmien rahoitusta ja se, sitä meidän pitäisi kommentoida. Sitten tarkistuksen toinen osa, jossa sanotaan, että näiden ohjelmien lisäksi tai näiden ohjelmien pitäisi lisäksi kohdistua muihinkin opiskelijaryhmiin ja ne pitäisi, niitä pitäisi kohdistaa tällaisiin paikallisyhteisöihin. Me emme halua olla näin konkreettisia. Kuten tiedät, Nämä kaikki koulutukseen liittyvät kysymykset ovat jäsenmaiden vastuulla, emmekä me voi ehdottaa tällaisia asioita. Tai jos me teemme sen tällaisella yleisellä tavalla, niin se olisi parempi, se toimisi paremmin. Uskon, että olemme sisällön kannalta samaa mieltä ja että muotoilun osalta voimme varmaankin vielä päästä sellaiseen ratkaisuun, joka asettuu samoille kohdille, mutta joka ei kuitenkaan monimutkaista tätä mietintöä. Sitten se, mitä herra Viljuseski sanoi tästä tarkistuksesta viisi, ensimmäinen osa siitä, jossa tulee esille tämä kuilu toimielinten ja kansalaisten välille. Tämän osan vielä vieskin tarkistuksesta voin hyvin hyväksyä, mutta sehän ei ole meidän kantamme, vaan se on tullut esille näistä erilaisista tutkimuksista, joita komissio ja muut ovat tehneet. Eli tästä osasta olemme samaa mieltä. Ja sitten herra Vielovieski sanoo, että tästä toisesta osasta, että se heijastaa sitä kiinnostuksen puutetta tiedotus, tiedotusvälineiden osalta ja nimenomaan yhteydessä näihin poliittisiin puolueisiin. Tästä, tätä en uskalla kuitenkaan allekirjoittaa, koska eri maissa tilanne on erilainen. Joissakin kansallisilla puolueilla on enemmän kiinnostusta, jo, joissakin vähemmän. Ja jos tiedotusvälineissä on tällainen kiinnostuksen puute, niin meidän pitäisi silloin tuoda eh, esille se ja että ehkä ne tarvitsisivat lisää tukea tai apua, mutta en ole tästä mainitusta kohdasta sen sisällöstä samaa mieltä. Sitten puhutaan mahdollisuudesta asettaa sellaisia mekanismeja, joissa kuullaan kansalaisia. Ja siinä on minusta valtava ongelma, koska mehän olemme tilanne, tilanteessa, eh, jos kaikki menee hyvin, niin tämän vuoden lopussa tai 2010 vuoden alussa voidaan jo ottaa käyttöön Lissabonin sopimus, ja siellä on tällaiset kansalaisten aloitteet mukana. Ja siis voidaan edistää tätä yhteyttä kansalaisiin, ja jos jos siis Lissabonin sopimus otetaan käyttöön mahdollisimman nopeasti, niin silloin sitä voidaan tarkastella, miten pitkälle tuon sopimuksen pohjalta voidaan päästä. Kiitoksia. Äänestys toimitetaan tänä iltapäivänä. Kiitoksia. Sitten siirrymme seuraavaan kohtaan, kohtaan 12 vuoden 2007 vastuuvapaus, pääluokka 3 komissio ja valmistelija on Zent Ibani. Tarkistuksia on vain kaksi, kuten ehkä muistatte. Me keskustelimme tästä ulkoasianvaliokunnassa ja talousarvion valvontavaliokunnassa liittyen varojen käyttämiseen esimerkiksi Afganistanissa ja Irakissa suoraan tai YK kautta. Ja valmistelija on puuttunut myöskin näihin kohtiin, eli annan hänelle puheenvuoron nyt ensimmäistä keskustelua varten. Eli Sentivani, niin teillä puheenvuoro. I am going to... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä puhun ihan lyhyesti, annan lyhyen yhteenvedon lausunnosta, niin siinä on neljä tärkeää kohtaa. Ensinnäkin ö, haluaisin pyytää komissiota parantamaan sen valvonta- ja tarkistusmenettelyjä. On erittäin tärkeää, että sitä parannetaan. Ja erityisesti sitä tulisi parantaa täytäntöönpanon tasolla. Ja tietenkin meidän täytyy välttää ylimääräistä hallinnollista taakkaa. Tämä on ensimmäinen asia, jota pyydämme komissiolta. Toinen on kaikkein arkaluontoisin kysymys, ja nämä kaksi tarkistusta koskevat tätä samaa asiaa. Me pyydämme komissiota lisäämään ponnistelujaan, jotta se antaisi kaiken tarvittavan tiedon YK tilintarkastustuomioistuimelle ja ajoissa. Me tiedämme, että tämä on pitkä asia, pitkään kestänyt asia ja he kyllä hyväksyvät FAFA-sopimuksen, mutta ongelmana on käytäntö ja täytäntöönpano ja siksi pyydämme, että komissio lisää tarkastusmatkoja ja lisää näiden tarkastusmatkojen tehokkuutta ja lisäävät myös avoimuutta ja selventävät koko yhteistyötä YK ja YK järjestöjen kanssa, koska me näemme ongelmia tässä. Sitten vetoamme kansallisiin viranomaisiin, jotta ne noudattaisivat tätä koskevia sääntöjä. Meillä on vakavia ongelmia joissain maissa, esimerkiksi Bulgariassa ja Turkissa, ja toivomme, että kansalliset viranomaiset siellä noudattavat näitä sääntöjä. Lisäksi, kuten puheenjohtaja sanoi, parlamentti odottaa, että komissio säännöllisesti kertoo sille Georgian konfliktin jälkeisestä tilanteesta ja etenemisestä. Me toivomme, että me saamme siitä ajoissa yksityiskohtaista tietoa. Sitten mitä näihin kahteen tarkistukseen tulee. Meillä on kaksi tarkistusta. Ensimmäinen tarkistus tunnustaa edistyksen, jota on saavutettu yhdistyneissä kansakunnissa. Minä hyväksyn tämän, mutta hyväksyn sen ainoastaan, jos äh, ensimmäisen lauseen viimeistä osaa ei äh, poisteta, eli Eli ei saa syntyä liikaa hallinnollista, liiallista hallinnollista taakkaa, sitä pitää pitää kiinni. Muuten tämä tarkistus voidaan kyllä hyväksyä tämän Graf Lambsdorffin, Gavronskin, Gomesin ja Lainenin tarkistus. Sitten mitä tulee tähän toiseen tarkistukseen, sitä vastustan voimakkaasti. Uskon, että jos hyväksymme toisen tarkistuksen, joka haluaa käyttää heikompaa sanamuotoa, mitä tulee yhteen, yhteisön rahoituksen käyttöön YKssa. E, jos me tällä tavoin muotoilemme tämän heikommin, niin se voi täysin tuhota tämän lausunto luonnoksen pääviestin, poliittisen viestin. Pääviesti on, ja uskon, että komissio tarvitsee sen, ei vain parlamentti. Parlamenttihan valvoo veronmaksajien rahoja. On erittäin tärkeää aivan selväksi tehdä se, että meillä on ongelmia ja me tarvitsemme parannusta. Ja jos hyväksymme tämän toisen tarkistuksen, niin sitten me heikennämme ja jopa tupo, tuhoamme koko lausuntoluonnoksen viestin. Siksi kovasti vastustan tätä. Kiitoksia. Mr. Kiitoksia. Haluaako joku käyttää puheenvuoron? Gaaler. No, no, no, no. no. Okay. Yeah, Mr. Gaaler agrees. Uh... Eli tämä sopii Gaalerille. Eikö kukaan halua käyttää puheenvuoroa? sitten komissio, Rennington. Thank you, Mr. Chairman, and uh, good morning. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Hyvää huomenta. Olen tyytyväinen tähän tekstiin ja voin vahvistaa, että me todellakin haluamme varmistaa, että verovaroja käytetään oikealla tavalla hyväksi, riippumatta siitä, mihin niitä varoja käytetään. Ja rahoituskehykset ovat luoneet yhteisen hallintojärjestelmän ja siitä on mielestäni ollut hyötyä. Ja YK kanssa solmimamme sopimus on mielestäni hyvä, mutta on tietenkin selvää, että YK ja komissio ovat kaksi suurta järjestöä ja on selvää, että tietyt tarkastukset saattavat aiheuttaa ongelmia, koska välttämättä ei olla aivan täysin samaa mieltä siitä, miten näitä tarkastuksia tulisi käytännössä toteuttaa. Me olemme kuitenkin luottavaisin mielin tekemässä yhteistyötä YK kanssa. Ihan hiljattain arvioimme tilannetta ja tulos oli positiivinen, eli me voimme saada lisää arvoa juuri varoja YK kautta kanavoimalla ja kun me tiedämme, että välttämättä me emme voi katastrofien jälkeen tai konfliktien jälkeen toimittamaan varoja niitä kaipaaville tahoille, joten yhteistyö YK kanssa on erittäin tärkeää ja on tärkeää, että me saamme varmuuden myöskin sille, että tarkastukset voidaan oikealla tavalla toteuttaa. Useimmiten tarkastukset hoituvat kitkattomasti tietenkin tarkastusten tarkastukset ovat osoittaneet, että varojen siirto YK kautta on toiminut kitkattomasti ja me olemme tehneet YK kanssa yhteistyötä selvittääksemme, että minkälaisia suuntaviivoja tarvittaisiin, minkälaisia henkilöstöresursseja tarvittaisiin, jotta nämä toimet toteu- voisivat toteutua hyvinkin, eli me todellakin panostamme tähän hyvään yhteistyöhön. Ja ehkäpä olettekin jo tietoisia siitä, että tilintarkastus tuomioistuin oli läsnä Fafan tarkastuksesta vastaavassa vuosikokouksessa Viinissä viime vuonna ja tämän kokouksen pohjalta tilintarkastus tuomioistuimen edustaja on pyydetty esittämään omat näkemyksensä sen suhteen, millä tavalla yhteistyötä voitaisiin jatkossa tehostaa. Ja te viittasitte itse, herra puheenjohtaja, Kokobun rooliin, ja me olemme käyneet keskustelua Kokobun kanssa, ja tarkoituksena on myöskin seurata, miten järjestelmä jatkossa kehottuu, kehittyy. En missään nimessä halua mustamaalata tätä suhdettamme YK suuntaan, vaikka tilintarkastustuomioistuin on osoittanutkin, että tiettyjä ongelmia on. Jos sellaisia ilmenee, niin meidän täytyy pohtia, mistä ne johtuvat. Ja niin kuin esittelijäkin on todennut, niin meidän todellakin täytyy varmistaa, että meillä on olemassa ne välineet, joilla voidaan varmistaa, että verovaroja on käytetty oikealla tavalla. Kiitoksia. Kiitoksia. On tärkeää, että ymmärretään nämä avainasiat komission ja parlamentin välillä. Varmaan tähän voimme päättää tämän kohdan käsittelyn vastuuvapas 2007 pääluokka 3 eli komissio. Sitten esittelyiden luvalla ehdottaisin muutamia muutoksia esityslistalle. Eli että menemme suoraan kohtaan 16, eli rahoituskehyksen 2007-2013 väliarviointiin. Jos kukaan ei vastusta, niin meillä on Mihail Gallerin lausuntoluonnos. Teillä nyt ei ole sitä näissä liitteissä mukana, mutta on jaettu erikseen. Ja siinä puhutaan Bögen kannasta ja kiinnittäisin huomionne sitten siihen, että tämä lausuntoluonnos aivan oikein kiinnittää paljon huomiota otsakkeen neljä rahoitukseen. Ja sehän on tietysti tämän valikunnan kannalta tärkeä asia. Me olemme aina katsoneet, että rakenteellisesti on alirahoitusta tässä otsakkeessa. Ja tästä puhuttiin jälleen eilen. Jos haluamme toimia kunnolla. Meillä pitää olla rakenteellisia muutoksia rahoituksessa. Ja valmistele korostaa tätä. Rigaaleer, teillä on puheenvuoro. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Viittasittekin jo näihin keskeisimpiin kysymyksiin. Eli nelosotsakkeen alirahoitus, ja me olemme todellakin sitä mieltä, että tähän täytyy paneutua ja vaatia vaatimalla tarkastuksia juuri monivuotista rahoituskehystä muutettaessa. Se on lähitulevaisuuden muutos, mutta me tarvitsemme myöskin pitkän tähtäimen suunnitelmia, eli että tästä jatkuvasta alirahoituksesta päästään eroon. Erityisesti me tarvitsemme joustomekanismia, jonka avulla voimme reagoida yllättäviin tilanteisiin, kuten nykyiseen Gaasan tilanteeseen. Meidän täytyy nyt pohtia, mistä saamme nämä tarvittavat varat. Ja tarvitsemme tällaista järjestelmää, jotta voimme varmistaa, että muiden poliitikkojen ja ohjelmien rahoitus ei kärsisi sitten näistä mahdollisista odottamattomista menoista. Viittaan myöskin naapurissa kumppanuusvälineeseen. Me tarvitsemme myöskin mahdollisuudet näiden kahden välineen järkevälle toteutukselle, jotta siitä olisi hyötyä molemmille osapuolille. Sillä tavalla voimme myöskin vaalia omaa äh, tilannetta. Ja mitä tulee energiahuollon varmuuteen, niin vetoan komission puoleen, että komissio pyrkii tekemään kaikkensa, jotta tällä saralla emme olisi niin haavoittuvaisia. Ja sitten yksi kohta, jossa viitataan ulkosuhdevälineeseen, nimittäin DCI-järjestelmä. Mielestäni meidän täytyy nyt kuraa umpeessa se joka on syntynyt kehitysyhteistyön ja vuosituhannen kehitystavoitteiden ja toisaalta myöskin kehitys- ja kehittyvien maiden välillä, eli että meidän tulisi ottaa käyttöön myöskin muita poliittisia toimenpiteitä kuin ne, jotka kuuluvat virallisesti kehitysyhteistyön piiriin. Tämä on yksi keskeinen ongelma, koska me emme ole pystyneet esimerkiksi Brasiliassa toimimaan halutulla tavalla, emmekään esimerkiksi Aasian maiden kanssa. Eli tällä saralla on olemassa vielä ongelmia ja tästäpä syystä vaadimmekin komissiolta lainsäädännöllisiä muutoksia, jotta tulevissa rahoituskehityksissä kehyksissä varmistetaan myöskin riittävä rahoitus muille kuin ODA-projekteille. Tässäpä ne keskeisimmät ehdotukset, jotka olen laatinut. Kiitoksia. Thank you so much, uh, the report. Kiitoksia valmistelijalle. Tämä on erityisen tärkeä tämä rahoitusnäkökulma ulkoasioissa. Ja sehän on Gallerin erikoisala. Me haluamme osoittaa, että ulkosuhteet ovat todellakin prioriteetti. Sitten sen Tivani. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin onnitella Galleria. Tämä on erittäin merkittävä panos, tämä mikä hän on tehnyt tässä esityksessään ja lausuntoluonnoksessaan. Meidän pitäisi todellakin korostaa tätä. Ensinnäkin valiokunnassa on yksimielisyys siitä, että ulkosuhteet ja ulkoasiat ovat alirahoitettuja ja ainoa hyväksyttävä ratkaisu on todellinen ja merkittävä väliaikatarkistus ja näiden määrärahojen muutos. Näissä puitteissa, joita meitä oli MFFssä 2007-2013, me emme oikeastaan pysty ratkaisemaan näitä ongelmia ja täyttämään lupauksiamme. Eli me tarvitsemme enemmän varoja ja me tarvitsemme uusia määrärahoja myöskin rahoitusnäkymien jälkipuoliskolla. Ja siksi meidän tulisi kannustaa todelliseen väliaikatarkistukseen. Sitten Kaar puhui joustavuudesta. Se on nyt yksi merkittävin edistysaskel, jonka voimme tehdä uusissa rahoitusnäkymissä. Meillä ei ole varaa tilanteeseen, joka meillä tällä hetkellä on, eli käyttämättä jääneet varat palautetaan jäsenvaltioihin Meillä on kuitenkin hyvin paljon tärkeitä tehtäviä, joita tulisi rahoittaa. Ja siksi tarvitaan joustavuutta. Sitten itäinen ulottuvuus. Olen täysin samaa mieltä siitä, mitä Galler sanoi. Se on yksi tärkeimpiä painopistealueita ja meidän, meidän tulisi syventää näitä yhteyksiä ja myöskin väleän arvioinnissa Tälle pitäisi antaa tukea. Sitten lopuksi. Kaikissa ulkotoimissa rahoitusta tulisi saada yhteisön varoista ja yhteisön budjetista. Sen pitäisi olla sääntö. Ja vain poikkeustapauksissa ja kiireellisissä tapauksissa rahoitusta voidaan hakea jäsenvaltioista. Tämä pitäisi olla selkeä periaate. Jos me haluamme ottaa itsemme vakavasti ja katsomme, että EU pitäisi olla globaalissa roolissa, niin silloin meidän pitäisi hyväksyä tämä periaate. Kaiken kaikkiaan tuen tätä ja todella toivon, että kaikki täällä valiokunnassa pystyvät tehostamaan ponnisteluita, jotta saamme aikaan todellisen väleän arvioinnin. Tämä on luvattu ja tästä lupauksesta tulisi pitää kiinni. Kiitos. Thank you so much, uh, Kiitoksia. Sitten Duff. Puheenjohtaja, kiitoksia oikein paljon. Halusin vain kysellä on siitä, mikä on meidän lähestymistapamme eurooppalaiseen kehitysrahastoon budjetin sisällä. Sopimus, jos se astuu voimaan, niin rohkaiseeko tai mahdollistaako se sen, että äh, tämä rahasto täysin äh, sisällytetään YK budjettiin? Kehitysrahoitus on tärkeä väline EUn ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Ehkäpä me voisimme ottaa Afetissa kantaa tähän aiheeseen ilman, että liikaa poljemme kehitysasianvaliokunnan oikeuksia. Mielelläni kuulisin herra Gaalerin mielipiteen tästä asiasta. Hello. First... Kiitoksia. Ensinnäkin mitä Sant Iveni totesi, eli kaikki ulkosuhdetoimet pitäisi sisällyttää budjettiin, niin siis sotilaalliset toimetkin, jotka rahoitetaan nykyään Atenan välinen kautta. Minä ainakin tukisin tällaista järjestelmää. Epäilen, että tällä hetkellä jäsenvaltiot eivät sitä vielä voisi hyväksyä, mutta voi hyvinkin olla mahdollista, että teemme tähän liittyvän tarkistuksen, eli että kaikki nämä suuret politiikka-alat, jotka eivät tällä hetkellä vielä budjetista löydy, niin sisällytetään siihen. Ainakin minä tukisin sitä sekä turvallisuuspolitiikan saralla että myöskin toisaalta, niin kuin, ja vastaan nyt Andrew Duffin suuntaan, eli että tämä olisi myöskin kehitysyhteistyörahaston suhteen, sen ratkaisumalli. Eli minä olen valmis kyllä lisäämään tämän tyyppisen ehdotuksen tähän tekstiin. Kiitoksia. Danke, Herr Galler. Kiitoksia, Galler. Haluaako joku muu kollega vielä puheenvuoron? Ilmeisesti ei, eli kiitämme valmistelija Galleria erinomaisesta lausuntoluonnoksesta. Se heijastelee valiokuntamme filosofiaa. Budjettikysymyksissä määräaika tarkistusten jättämiselle on 6. helmikuuta kello 12. Sitten meidän pitäisi siirtyä seuraavaan kohtaan esityslistalla, eli Turkkia koskeva edistymiskertomus. Meillä on nyt pieni tekninen ongelma, koska kollegamme on nyt parhaillaan äänestämässä omasta mietinnöstään työllisyysvaliokunnassa. Ja hänen pitäisi tulla tänne puoli yhdeltä toista. Ei nyt ole muuta ratkaisua kuin keskeyttää kokous kello puoli yhteentoista asti. <laughs> yeah. So dear colleagues, take your seats, please. No niin, kollegat, käykää paikoillenne. Jatkamme kokousta. Seuraavaksi kohta 13. En ollenkaan epäile, että se olisi mitenkään epäonnekas numero. Eli päätöslausumaesitys Turkkia koskevasta vuoden 2008 edistymiskertomuksesta ja annan puheenvuoron heti esittäjälle Omen Räytenille. Olkaa hyvä. Äitse. Herra puheenjohtaja, tulen nyt puhumaan hollantia alankomaita kunnioittain. Herra puheenjohtaja, haluaisin alkuun kiittää kaikkia sydämellisesti niistä kommenteista, joita olette esittäneet tähän tekstiin liittyen. Suurin osa esitetyistä tarkistuksista olivat hyvin rakentavia ja tästäpä syystä olen keskustellutkin niistä myös varjoesittelijöiden kanssa. 13 kompromissitarkistusta olen laatinut ja lisäksi on olemassa vielä muutamia suullisia tarkistuksia näihin kompromissitarkistuksiin liittyen. Alustuksen omaisesti muutama sananen Tarkistuksia jätettiin vähemmän kuin viime vuonna ja pitkälti kaikki ovat kanssani samaa mieltä näistä prioriteeteista, jotka mainitsen ensimmäisessä kappaleissa. Nämä keskeisimmät neljä ovat ne, että uudistusprosessi vuonna 2008 on ollut hyvin hidas, eli meidän täytyy nopeuttaa tätä prosessia ja poliittiset uudistukset, viitaan tässä siis Kööpenhaminan kriteereihin, niin nämä ovat keskeisimmällä siellä. Ja sitten neljäntenä Turkin politiikan polarisoituminen ja yhteiskunnan polarisoituminen ei ole juuri uudistusprosessin kannalta hyvä asia. Mietinnössäni korostan juuri näitä neljää aspektia. Eli ensinnäkin Kööpenhaminan kriteereiden noudattaminen, hyvinvoinnin lisääminen ja hyvien naapuruussohteiden aikaansaaminen ja kahdenkeskinen vuorovaikutteinen yhteistyö. Mitä tulee Kööpenhaminan kriteereihin, ne ovat ne keskeisimmät kysymykset, mutta lisäksi meidän täytyy myöskin varmistaa, että yhteiskunnan sisällä yhteistyö toimii. Se on tärkeää sekä Turkille, mutta tietenkin myös meille. Ja lisäksi haluaisin ottaa esille sellaisen asian, kuin että kaikilla uskonnollisilla yhteisöillä on yhtäläiset toimintamahdollisuudet. Arvon kollegat, kyse ei ole siitä, että avattaisiin uusia lukuja käsiteltäväksi. Siitä ei ole kyse. Kyse on siitä, että uudistetaan ja demokratisoidaan Turkkia yhteiskuntana. Mitä tulee tarkistuksiin, niin kuin jo totesin, niin voin hyväksyä joitakin tarkistuksia. Tiettyjä tarkistusten tiimoilta ollaan työstetty yhdessä varjoesittelijöiden kanssa kompromissitarkistuksia, mutta kaikkea en voi hyväksyä, sillä muuten tästä tulisi melkoinen tilkkutäkki mietintö. Tarkoituksenahan on, että meillä on selkä sanoma ja meidän ei tulisi toistaa asioita toistamisen ilosta. Mitä tulee diskriminoinnin vastaiseen taisteluun, ihmisten oikeuksiin, yhteisöjen oikeuksiin, niin mehän olemme kaikki samaa mieltä siitä, ja tältä pohjalta olemmekin lähteneet laatimaan kompromissitarkistusta ja pyytäisinkin, että kaikki voisivat tukea ja hyväksyä nämä kompromissitarkistukset. Ja vielä kerran kiitokset niille, jotka ovat kantaneet kortensa kekoon tätä tekstiä laadittaessa. Mitä tulee tiettyihin tarkistuksiin, niin en voi niitä hyväksyä. Tarkoituksenahan on vuoden 2008 Turkin edistymiskertomus, ja tästäpä syystä meidän ei tulisi lisätä tähän sellaisia asioita, jotka eivät suoraan liity aiheeseen. Tässä nyt viittaan kollega hauitin suuntaan. 36 kohta. Siitä, siihen liittyen olen keskustellut kollegaan Hannes Svobodan ja Virsman kanssa. Ja myöskin komissiolta olemme saaneet tähän liittyvää tietoa. Ja oikeastaan kyse on siitä, että DTP voi osallistua valintalautakuntaan ja mielestäni tähän liittyvä tarkistus ei ole riittävän tarkka. Mikäli ennen täysistuntoa saamme uuden muotoilun aikaiseksi, niin tilanne on ehkä toinen, mutta tässä vaiheessa minun täytyy vastustaa tämän tyyppistä tarkistusta ja kysyisinkin Hannekselta, että voisiko hän vetää tämän tarkistuksen pois. Ja sitten vielä kohtaan 38 liittyen toteaisin, että tähän on esitetty kommentteja ja myöskin tarkistuksia. Kaasus Belin julistuksen kumoaminen ei olisi minun mielestäni sokeeraavaa. Minun mielestäni tämä olisi hyvä pohja ja lähtökohta. Ja me tiedämme, että tällainen julistus on edelleenkin par- Turkin kansalliskokouksessa voimassa. Olen tyytyväinen, että ulkoasiain ministeri sanoi 8. joulukuuta selkein sanakääntein, että edus, edistystä on saatu aikaiseksi ja vuonna 2008 neuvosto pyysi, että komissio vuosina 2007-2009 välisenä aikana raportoisi tilanteesta. Ja tämä taas tarkoittaa sitä, että neuvostossahan 11.12.2006 tehtiin tämän tyyppinen päätös, eli että vuoteen 2009 mennessä tällainen raportti olisi annettava. Haluaisin korostaa sitä, emme me halua, että vuosi 2009 poistettaisiin tästä mainintana, vaan kyse on siitä, että vuonna 2009 Turkki toimisi toivotulla tavalla. Eli niille kollegoille, jotka haluavat poistettavan tämän päivämäärän täältä tai vuosiluvun, niin pyytäisin muistamaan tätä asiaa. Ja sitten mitä tulee Turkin sisäiseen kehitykseen. Ehkä olen yliarvioinut EUn toimintamahdollisuuksia, mutta kun katsomme komission laatimaa edistymiskertomusta ja AFET-valtuuskunnan vierailua ja neuvoston päätelmiä 8.12. muodossa ja omaa tekstiäni katsoen, niin minulle on syntynyt sellainen vaikutelma, että viesti on välittynyt Turkkiin asti. Kansallinen Akin käyttöönottoon liittyvä ohjelma on olemassa. Ja on olemassa Turkin kansalliskokouksessa kollega Folita, joka todellakin on, tai kollega Bagis, joka käsittelee EU-kysymyksiä päivittäisessä toiminnassaan. Ja hallitus on keskustellut myöskin kollega Alesiksen kanssa ja keskustelut ovat edenneet hyvin. Mutta valitettavasti on myöskin huonoja uutisia. Oikeusasia, mies, asia on joutunut tuomioistuin käsittelyyn ja siellä on kumottu tuomi- mies toimiston perustamista koskeva päätös. Ja herra puheenjohtaja, täydestä sydämestäni niin toivoisin, että tämän mietinnön pohjalta Turkki saisi todellisia virikkeitä uudistusprosessin uudelleen käynnistämiseksi. Ja tästäpä syystä meidän tulisi parlamenttina välittää oma selkeä viestimme Turkin suuntaan ja sanoa uudemman kerran, että uudistukset ovat nyt todellakin tarpeen Turkin kannalta, jotta Turkki voisi kehittyä uudistusmieliseksi ja rauhalliseksi yhteiskunnaksi. Tämä on se meidän vakaa näkemyksemme. Niin kuin edellisinkin, edellisinkin mietinnön äänestyksen tiimoilta kävi, niin suuri enemmistöhän oli sitä tukemassa ja se oli silloin selkeä viesti ja toivottavasti tänä vuonna käy samalla lailla. Kiitoksia. Our shadow reporter. Kiitoksia sitten varjoesittelijät. Meillä on hiukan aikarajoituksia, eli kaksi ja puoli minuuttia per henki. Ensin Svoboda, joka on Demarien varjoesittelijä, ja hän myöskin johti valtuuskuntaa, josta te puhuitte, joka siis kävi Ankarassa marraskuussa. Hanne, sulle hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä yritän puhua lyhyesti haluaisin eh, heti sanoa, että kiitän sydämellisesti Ria Omen ja hyvästä yhteistyöstä ja erinomaisesta mietinnöstä, kuten eh, eh, puheenjohtaja mainitsi, niin minä olin tuon valtuuskunnan johtaja Turkkiin. Meillä oli erinomaisia keskusteluja ja myöskin myöskin ministeri siellä ja pääministeri meidät toivotti tervetulleeksi sydämellisesti. Siellä on hyviä merkkejä, tietenkin on myös asioita, jotka eivät, äm, jotka eivät äh, mene eteenpäin. Siksi on hyvä, että Riia tekee tämän kahdenlaisen viestin, äh, toisaalta myönteisen, toisaalta äh, kriittisen niiden asioiden suhteen, jotka eivät ole vielä menneet riittävästi eteenpäin. Toivottavasti ongelmat saadaan ratkaistua. Kompromissitarkistukset, joita olemme tehneet, ovat hyviä ja haluan kollegoita suosittaa pakottaa ne hyväksymään. Me aiomme niin tehdä. Ja sitten pari asiaa, jotka esittelijä otti esille, mitä tulee tarkistukseen 36, niin ytimessään se on oikea, että puolueet, jotka nyt asettautuvat ehdolle, mutta jotka eivät viime kansallisvaaleissa osallistuneet vaaleihin, eivät voi täysjäseninä toimia vaalilautakunnissa, yksittäisissä äänestyspisteissä. Tämä on tietenkin epäoikeudenmukaista. Tämä on vaikea muuttaa, kun mietin tulee nyt näin myöhään, mutta se on kyllä totta mutta eh, kuitenkin. Ja siksi haluaisin pitää kiinni tästä tarkistuksesta. Olen valmis muotoilemaan sen uudelleen ennen täysistuntoa eh, niin, että meillä olisi sitten yhteinen tarkistus, mutta en halua, että unohdamme tätä asiaa. Jos haluamme sen muotoilla uudelleen, niin sitten ehkä sillä tavoin, että tämä pitää selvittää tulevaisuudessa niin, että kaikilla ehdoksi asettuvilla ryhmittymillä on samat oikeudet. Olen valmis kyllä muuttamaan sitä eh, tällaiseksi, jos näin toivotaan. Suuri ongelma on tämä määräaika 2009. Meillähän on tarkistuksia, jotka kiristävät tätä, tarkistuksia, jotka haluavat poistaa tämän määräajan ja tehdä tästä joustavamme. Minun ryhmäni ei varmastikaan halua sitä, että syntyy jonkinlaista automatiikkaa, eli jos 2009 ilman seurauksia, että, että automaattisesti neuvottelut keskeytetään. Tämä on poliittinen kysymys, joka on ratkaistava henkilökohtaisesti ja voin tästä kollegojen kanssa vielä puhua. Voisin kuvitella, että me pidämme kiinni Riian tekstistä, jos sillä ei ole mitään automaattisia seurauksia, vaan ainoastaan siis viitataan siihen, että sillä voi olla vakavia seurauksia. Olen keskustellut kollegoiden kanssa pitä, voimmeko pitää kiinni Riian alkuperäistekstistä kompromissina. Iltapäivällä voin tämän sitten kertoa, mutta näin yleisesti kannatamme laajalti tätä hyvää mietintöä. Kiitoksia. Pitäkää puheenjohtajasta kiinni. Sitten liberaaleista DAF. Uh, uh, Puheenjohtaja. Kiitoksia. Ja kiitokset esittelijälle erinomaisesta ja konsensushakuisesta lähestymistavasta. Ryhmä tukee tätä mietintöä. Meitä on riittävän varovainen ja kriittinen, mutta silti siinä kehotetaan Turkkia jatkamaan liittymistiellä. Meidän täytyy hyväksyä se, että on kaksi asiaa, josta parlamentti ja komissio eivät vielä täysin pysty arvioimaan. Ensinnäkin talouskriisin vaikutus Turkkiin. Se on varmastikin yhtä syvä siellä kuin muuallakin. Ehkä se ei siellä tapahdu yhtä nopeasti kuin joissain muissa maissa, mutta ei kuitenkaan tule aliarvioida sen yhteiskunnallisia vaikutuksia ja Turkin kauppa-asema heikkenee huomattavasti ja siihen täytyy varautua. Sitten toinen asia, josta vielä ei varmuudella tiedetä, on Kemikon skandaali. Se on tietysti skandaali, mutta on hyvin vaikea arvioida sen laajuutta ja tietää, mikä on ollut rikollista toimintaa poliittisella tasolla. Ja esittelijän tavoin pahoittelen sitä, että jännitteet maallisten ja uskonnollisten voimien välillä ovat voimistumassa ja AKP ja armeija ovat tässä mukana. Vuosi 2009 tulee olemaan vaikea Turkille ja meidän pitäisi olla mahdollisimman sympateettisia. Sitten nämä kompromissit. Kompromissi 12 liittyen Turkkiin, ää, äh, Kyprokseen. Kypros on meille kaikille prioriteetti 12 kuukauden ajan. Ja ehkä Talat ja Kristovia saavat aikaan historiallisen muutoksen saarella, mutta parlamentin pitäisi olla apuna tässä prosessissa hiukan enemmän. Pitäisikö puhua sopivasta ilmastosta neuvotteluille alkamalla vetää Turkin joukkoja pois? Vai pitäisikö kaikki turkkilaiset joukot vetää pois? ei ole käytännössä mahdollista odottaa, että kaikki joukot vedettäisiin kokonaisuudessaan pois ennen kuin on laajamittainen ja lopullinen sopimus saaren jaosta. Kiitos. Mr. Szymanski. Kiitoksia sitten Szymanski, kaksi ja puoli minuuttia. Bardzo dziękuję. To jest oczywiście bardzo dobre sprawozdanie. Mamy wyważone stanowisko Kiitoksia. Tämä on hyvin tasapainoinen lähestymistapa, joka mietinnössä on valittu kuvattaessa Turkin ulkosuhteita. Minä uskon, että me olemme korostaneet riittävässä määrin myöskin energiapolitiikkaa ja, ja on hyvä, että myöskin uskonnonvapauden puolesta on suoraan puhuttu. Tämä ei olisi onnistunut, mikäli Euroopan parlamentti ei olisi tätä asiaa ottanut esille. Eli tällä saralla Turkissa tilanne on parantunut, mutta me tarvitsemme uusia parannuksia, omaisuuden palauttamista, pappien kouluttamista. Eli kyllä me olemme päässeet jo eteenpäin Turkkia, Turkin jäsenyyttä valmisteltaessa. Minä en missään nimessä haluaisi lähteä viemään keneltäkään omaa identiteettiä, mutta meidän täytyy kuitenkin varmistaa, että tiettyjä vapauteen liittyviä arvoja kunnioitetaan Euroopan unionin alueella. Ja tästäpä syystä onkin hyvä, että nämä asiat ovat myöskin mietinnöissämme mukana. Mutta se, että pitäisikö niin sanottua pehmeä, viitata täällä pehmeään kansainväliseen lainsäädäntöön. Erityisesti tässä yhteydessä haluaisin ottaa esille kompromissitarkistuksen numero 5 ja sen sanoman kiitoksia. Um, kiitos Thanking the, uh, the rapporteur. Kiitoksia. Ensin haluaisin kiittää esittelijä siitä, millä tavalla hän on yrittänyt löytää kompromisseja eri tarkistusten välillä. Ja voin sanoa, että oma ryhmäni tukee niistä valtaosaa, koska ne ovat erittäin hyviä. Kolme esimerkkiä. Toisin kuin Shimanski, olen erittäin tyytyväinen kompromissiin 5, jossa tuetaan Lambda Istanbul-järjestöä, joka taistelee homoseksuaalisten tasa-arvon puolesta. Ja sitten kompromissi 6 on hyvä, sellainen kurdipoliitikot voisivat viestiä kurdin kielellä omassa vaalipiirissään. Ja tämä on nyt helpottunut siksi, että tammikuun ensimmäisestä päivästä lähtien kuudinkielinen televisiokanava on aloittanut lähetykset. Ja olen tyytyväinen myöskin kompromissin 11, koska siinä pyydetään, että Turkin parlamentti hyväksyisi AY-liikkeeseen liittyvän lain ja se pyytää, että hallitus löytää ratkaisun vappu mielenosoituksia silmällä pitäen. Sitten on kaksi kompromissia, joihin en ole tyytyväinen. Kompromissi 10 Siinä puhutaan siitä, että EU tekisi vapaakauppasopimuksia kolmansien maiden kanssa, jotka suoranaisesti vaikuttavat Turkkiin. Liberaalit ja vihreät ovat ehdottaneet, että Turkki otettaisiin tulevaisuudessa mukaan. No ehkä se on esittelijälle vähän liikaa, mutta hän voisi ehkä pohtia siitä, millä tavalla se voitaisiin esimerkiksi kuulla Turkkia näissä vapaakauppasopimuksissa. Ja sitten kompromissi, johon en ollenkaan ole tyytyväinen, on 12 liittyen Kyprokseen. Ja tässä puhutaan näistä neljästä perusvapaudesta. No tietysti se on ihan päivän selvää, että parlamentit tekevät näin Euroopan parlamentissa, mutta täytyy sanoa, että näin ei kuitenkaan ole. EUn kanta tähän mennessä monen vuoden ajan on ollut se, että hyväksytään poikkeuksia väliaikaisesti näistä neljästä vapaudesta, jotka liittyvät yhteisön säännöstöön. Ja muistuttaisin kollegoita, että Euroopan parlamentti hyväksyi ehdotuksen, jossa oli väliaikaisia poikkeuksia näistä neljästä vapaudesta. Eli miksi nyt muuttaisimme tätä kantaa? Tämä oli Euroopan parlamentin kanta, saman komissiossa ja neuvostossa. Ja ehdottaisin, että pidämme kiinni kannasta, jota olemme aina edustaneet, koska uskon, että nyt, kun viitataan näihin neljän vapauteen, se rajoittaisi Euroopan komission mahdollisuuksia, saman neuvoston, saada aikaan sopimuksia Kyproksen kreikkalaisten ja turkkilaisten välille. Kyproksen kreikkalaiset eivät ole eivät halua samaa kuin mitä nyt tarvitaan. So these were... Kiitoksia. Ja tässä olivat varjoesittelijät. Ja sitten muut jäsenet. Dimitra Kopulus ensin ja jokainen teistä saa kaksi minuuttia. Dimitra Kopulus, olkaa hyvä. Niin, äh, äh, Kiitoksia puheenjohtaja. Aluksi haluan onnitella rouva Omen Räyteniä työstä, jonka hän meille tänään on esitellyt. Haluan kiittää häntä myös niistä hyvistä ponnisteluista, joita hän on tehnyt, jotta me voimme kääntyä sen kannan puoleen, joka on kompromissikanta, jonka kaikki voivat hyväksyä. Minulla on joitakin kommentteja. Ensinnäkin haluan puhua Euroopan tasoista ja sitten alueellisesta tasosta. Ensimmäinen huomioni kohdistuu energiakysymykseen. Olen sitä mieltä, että on kyse vakavasta ongelmasta ja siksi meidän täytyy olla hyvin tarkkaavaisia, mutta Turkinkin pitää olla tarkkaavainen. Sen täytyy olla varovainen. En usko, että kuten viime aikoina on voitu todeta, koska ei pidä unohtaa sitä, että Nabukko on vain yksi ongelma tästä, tai yksi osa tätä energiaongelmasta. Ja sitten toinen seikka, johon haluan kiinnittää huomiota, on vähemmistöongelma. Useaan otteeseen on sanottu, että Turkilla on vielä paljon matkaa taitettavana, jotta se voi täysin kunnioittaa vähemmistöjen oikeuksia. Tässä mielessä Rova Omen on tehnyt todella kiinnostavia ehdotuksia. Sitten kolmas huomautukseni, Kasus Belli-tapaus. Olen iloinen siitä, että esittelijä on aivan perustellusti puolustanut tätä lähtökantaansa, toisin sanoen sitä, että Kasus Belli pitäisi viedä Turkin parlamentin käsiteltäväksi tällainen uhka tässä vaiheessa on täysin käsittämätön eurooppalaisessa näkökulmassa, koska mehän kuitenkin puollamme tätä eurooppalaista näkökulmaa Turkille. Sitten viimeinen huomautukseni koskee Kyprosta. Olen tässä kuunnellut erilaisia näkökulmia. Jotkut ovat aivan kunnioitettavia, kun ajatellaan näitä neljää vapautta ja niin edelleen. Minä puolestani olen sitä mieltä, että se muotoilu, joka mainitsee nämä turkilaiset joukot, sillä tavalla, että helpotetaan tai pyritään siihen Kristoff Sialampin aloitetta, on hyvin tärkeä. Enkä halua, että annan suunnitelmaa tässä otettaisiin esille, koska se on jo kuollut suunnitelma. Öger is next. Kiitoksia sitten Öger. Kiitoksia. Ensinnäkin kiitokset Riialle. Hän on todellakin yrittänyt saada aikaan tasapainoisen mietinen. Tämä ei ole helppoa esittelijälle äh, löytää kompromissia Turkin suhteen, koska on aina äh, Turkin liittymisen kannattajia ja vastustajia, jotka aiheuttavat jokaiselle esittelijälle aina ongelmia. Kuitenkin minun on sanottava, että tämä on hyvin kattava, mutta kolme asiaa haluaisin käsitellä. Olen kollegojen kanssa tehnyt yli 30 tarkistusta. Suurin osa tarkistuksista pitäisi vetää pois. Minä en tätä aivan ymmärrä. Esimerkiksi tarkistus 114. Siinä sanotaan, vaatii, että että sekä Turkki ja EU sitoutuvat täysimääräisesti Turkin liittymistä EU-hun koskevaan prosenttiin korostaa, että neuvottelukumppanin välinen tahdikas ja rakentava vuoropuhelu on välttämätöntä, jotta saadaan säilytettyä kansalaisten tuki EUn jäsenyyteen tarvittaville uudistuksille. Miksi tämä pitäisi poistaa? Vain joidenkin EU-politiikkojen lähestymistavan takia Turkissa julkisuudessa ei enää olla niin kovin myönteisiä liittymisen takia. Toinen kysymys liittyy tulliunioniin. Tässä sanotaan, että äh, useita tulliunioniin liittyviä sitoumuksia Turkki ei ole noudattanut, mutta toisaalta Euroopakaan ei ole noudattanut monia äh, sitoumuksia. Esimerkiksi rajoituksia Turkkiin rekoille, jotka kulkevat EU-maiden läpi. Esimerkiksi vain Italiassa vain neljäsosa Turkin rekoista voi kulkea maan läpi. Joten minusta ei ole hyvä, että tässä tarkistuksessa sanotaan, että tulliunionia Turkin ja EUn e välillä ei ole vielä täysin patu täytäntöön. Ja sitten tämä määräaika 2009. Mitä me oikeastaan haluamme? Angela Merkel, meidän liittokanslerimme, sanoi, että oli Euroopan unionin virhe ottaa tämä suunnitelma yksipuolisesti käyttöön. Monet ongelmat ovat sellaiset, että niitä ei voida ratkaista. Jos me asetamme määräajan ja niin tiedämme, että sitä ei voida noudattaa, tämä vain ilmoitus Turkille, että kohta me lopetamme kaiken. Meidän täytyy nyt vedota kumpaakin osapuoleen, että kumpikin osapuoli ponnistelisi asian puolesta. Turkki yksin ei voi tehdä tätä. Tässä tarvitaan kaksi kumppania. Erityinen ongelma on, että yksi kumppaneista on EUn jäsenmaa. Itse asiassa meidän olisi pitänyt sopia, että kummatkin puolet liittyvät yhteen ennen kuin ne liittyvät EU-hun. Kiitos, Emma Saakis, kaksi minuuttia. for... Kiitoksia. Haluaisin onnitella Omer tästä uudemman kerran erinomaisesta mietinnöstä. Ja tämä erinomainen työ näkyy mietinnössä ja myöskin kompromissitarkistuksissa. Tätä kautta on saatu tasapainoinen ja tiukka teksti, jota vaaditaan juuri tässä vaiheessa. Herra puheenjohtajana, kuluneiden vuosien aikana olemme panneet merkille, että mietinnöistä tulee sellaisia, että niissä sanotaan, että Turkki ei etene koska Turkki ei etene niin kuin sen tulisi edetä uudistusten tiellä. Minä uskon, että me olemme tarjonneet riittävästi porkkanoita ja nyt pitäisi pikkuhiljaa myöskin raippaa käyttää. Niin sanoin jo viime vuonna ja tänä vuonna voin esittää vain saman vaatimuksen. Pari esimerkkiä tähän liittyen. Ensinnäkin Turkin asevoimien miehitysjoukkojen läsnäolo EUn jäsenvaltiossa. 40 000 sotilasta on Euroopan unionin alueella. Ja miten me voimme suvaita tätä? Turkin kyproslaiset ovat Euroopan unionin kansalaisia ja me tiedämme, että me olemme pyrkineet varmistamaan juuri EUn kansalaisten turvallisuuden viimeisen 50 vuoden aikana. Me tiedämme, että tällainen läsnäolo ei ole tarpeen ja meidän täytyy osoittaa Turkin hallitukselle, että tällainen joukkojen läsnäolo Euroopan unionin alueelle ei ole tarpeen. Tämä kuvastuu monesta eri asiakirjasta, kuten komission mietinnöistäkin. Me olemme pyrkineet diplomaattisesti eri tavoin lähestyä Turkia, mutta mitään ei ole tapahtunut. Nyt täytyisi esittää jonkinlainen aikaraja, eli että Turkin täytyy toimia eurooppalaisella tavalla. Ei aina meidän mieliksimme, vaan että siitä hyötyisivät Turkin kansalaiset. Mehän haluamme, että siellä uudistuksia tapahtuu. Eli vuoden 2009 aikarajasta on pidettävä kiinni ja joukkojen on poistuttava Kyprokselta. Kiitoksia. Thank you, Mr. Matsakis. Now... Kiitoksia. Sitten Matsis. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä puolestani voin sanoa, että olen erittäin tyytyväinen itse asiassa rouva Omenin mietintö, joka käsittelee hyvin vaikeaa aihetta, on hyvin vakava ja hyvin ö, tehty mietintö. Voimme yhtyä siihen. Minä kyprokselaisena edustajana, minun täytyy sanoa, että totta kai kannatan sitä, että Turkki jonain päivänä liittyisi EU-hun. Mutta kun ajatellaan niitä nykyisiä ongelmia Turkissa ja sitten ongelmia Kyproksessa, niitä unohtamatta, on selvää, että näiden tahojen täytyy ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta näitä käytänteitä ja periaatteita voidaan lähentyä. En halua nyt puuttua kaikkiin niihin yksityiskohtiin, jotka täällä ovat tulleet esille keskustelussa, mutta kun ajatellaan tätä rahoituskysymystä, lähetetään ja rahoitetaan erittä, erilaisia aloja. Karpaattien alueella esimerkiksi, ja sitten kun puhutaan Kyproksen alueesta, niin on tiettyjä toimia, jotka ovat per, EUn periaatteiden vastaisia. En ole samaa mieltä kaikista asioista, jotka Solana on ottanut esille. Meidän täytyy olla hyvin varovaisia ja tarkkaavaisia näissä kysymyksissä, koska voimme sitoutua sellaisiin menettelyihin, joissa ei, joista ei ole paluuta. Meidän täytyy katsoa sekä Kyproksen kreikkalaista että turkkilaista kansanosaa. En halua nyt viitata niihin pidätettyjen teloittamisiin, näiden, näihin Kyproksen kreikkalaisten teloittamiseen, mutta Anan sopimus tai suunnitelmaa ei ole enää olemassa – ja valtaosa Kyproksen kreikkalaisista ja suuri osa myös Kyproksen turkilaisista vastusti sitä. Ja jos noudatatte näitä eri osuuksia, niin erityisesti nämä ö, vastustajat olivat niitä, jotka olivat tulleet asettamaan siirtolaisia valloja. Kiitos, Templi Puheenjohtaja, minäkin haluaisin kiittää esittelijää hyvin vaikeasta työstä tämän kertomuksen osalta. Ja myöskin katson, että meidän pitää lähettää selkeä viesti, joka keskittyy Turkin edistymiseen. Ja pitäisi noudattaa Kööpenhaminan kriteereitä, vaurautta ja hyviä naapuruussuhteita ja kahdenvälisen yhteistyön vahvistamista. Palaan nyt kahteen kohtaan ja varjoesittelijä Svoboda tekikin tämän hän puhui siitä, että meidän pitäisi löytää kompromissitarkistuksia ja erityisesti todeta uudelleen voimakkaasti vuoden 2009 tilanteesta. Jos meillä on diplomaattinen kanta, meidän pitää määrätä jokin päivämäärä, ja meidän pitää kuitenkin jättää siihen joustavuutta ja mahdollistaa se, ettei nyt lähdetä mekaniikkaan, jonka seuraukset vievät meidät pois tältä tieltä, jolla haluamme edetä liittyen Turkin edistymiseen EU-jäsenyyden tiellä. Erityisesti kohta 37. Siellähän todetaan, että edistystä on tapahtunut Armenian ja Turkin välillä. No se on hyvin merkittävä kohta, mutta tässä nyt on viitattu kuitenkin Armenian kansanmurhaan. Ja sananmuoto, kun puhutaan menneisyyden tapahtumista, ei ole sellainen, joka kunnioittaisi tätä kansanmurhan muistamista ja sitten päätöksiä, joita on tehty parlamentissa. Me haluamme, että tämä Armenian kansanmurha tunnustetaan. Sitten meidän pitää lähettää selkeä viesti, jotta voidaan edetä uudistamisen tiellä. Tämä pitää vielä todeta uudelleen. Ja jotkut turkkilaiset intellektuaalit ymmärtävät tämän. Eli sen pitää päästä eteenpäin ja kuitenkin muistaa historiansa. Kiitoksia. Merci. Mr. Kazak, please. Kiitoksia, Sten Kazak. Merci beaucoup, monsieur le président. Je... Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Minäkin haluan puolestani tuoda esille tyytyväisyyteni siihen mietintöön, jonka rouva Omen Räyten on esitellyt. Se on hyvin tasapainoinen esitys ja se on aihe, joka nimenomaan tänä vuonna on hyvin tärkeä kollegoidemme mielestä. Eli nyt tämä on hyvin ajankohtainen mietintö koska olemme tilanteessa, jossa meidän täytyy sanoa selkeästi jälleen kerran, mitä me odotamme ja edellytämme Turkilta, kun ajatellaan Kööpenhaminan mm, jäsenyyskriteereitä. Sitten vielä muutama maininta näistä kompromisseista, joita on ehdotettu. Ensinnäkin kompromissi kaksi. Olen täysin tyytyväinen siitä, että pidetään kiinni tästä kutsusta Turkin puolelta, tai siis ehdotuksesta, että on tällainen oikeusasiamies tai välittäjä. Se on tärkeä Turkin kansalaisten oikeuksien puolustamiseksi ja se on todella tärkeä tarve, joka on koko ajan tärkeämpi Turkissa. Mutta tässä on kuitenkin pieni väärinkäsitys, kun puhutaan näistä ilmaisuvapauksiin liittyvistä kysymyksistä. Me tiedämme kaikki, että lesana kysymyksessä on käytetty artiklaa, joka pohjautuu tähän terroristien vastaiseen lakiin. Ja ja nämä PKK-puolueen toimet ovat sellaiset, joista me olemme selkeästi lausuneet kielteisen kantamme. Olemme tuominneet tuon puolueen ja siksi haluaisin, että tämä asia tässä kohdassa tulisi selkeämmin esille. Lisäksi haluaisin vielä käsitellä Kyproksen kysymystä. Kyproksen kysymys on tärkeä ja meidän täytyy todellakin pyrkiä siihen, että molemmat osapuolet ovat mukana neuvotteluissa, jotta tämä asia voisi edistyä. Meidän täytyy myös kutsua neuvotteluihin eh, tai pyrkiä siihen, että turkkilaiset joukot, jotka ovat Kyproksella, eh, voisivat poistua. Ja meidän täytyy muistaa myös, että siellä ei ole ainoastaan turkkilaisia joukkoja, siellä on myös kyproslaisia joukkoja. Merci, Mr. Georgiou. Kiitoksia sitten Georgiou, kaksi minuuttia.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 Luego, eh, Niin, eli olin sanomassa, että onnittelen Omenia, koska hänen mietintönsä on todellakin erittäin tasapainoinen. Palan pariin kohtaan. Ensinnäkin tämä kasus Bellin. Puheenjohtaja, tämä on nyt uusi elementti, ennen kuulumaton kansainvälisesti. Olen ollut 40 vuotta politiikassa, mutta tällaiset, tällaisia uhkauksia en ole koskaan nähnyt. Edes muualla. Ja valtioiden väliset suhteet ovat nyt sodan partaalla. Ja tämä on uhkaus maata kohtaan, joka kuitenkin edustaa Turkin eurooppalaista tulevaisuutta ja miten tällaisen voidaan, voisi hyväksyä kun eurooppalainen valtio tekee tällaisia uhkauksia. No sitten meillä on myöskin aikaongelma. Me olemme päättäneet tästä vuosiluvusta 2009, mutta nyt täytyy olla tarkkana, koska jos nyt lähdetään muuttamaan taktiikkaa, se luo ennakkotapauksen, jota voidaan sitten käyttää muissa maissa, jotka haluavat lisäaikaa. Sitten Kyproksesta. No sekin on ennenkuulumaton tapaus. Kaksi presidenttiä yhdessä yrittävät löytää ratkaisun Kyproksen ongelmaan. Ja nyt meidän pitäisi olla ulkopolitiikan asiantuntijoita ja nyt puhutaankin sitten uudesta suunnitelmasta – ja Kyproksen kansanäänestyksessä vastattiin jo tähän mahdollisuuteen. Ja kun tehdään päätös, päätöksestä täytyy pitää kiinni. Emme pidä tuloksesta. No ei se ole mikään syy kuitenkaan pyörtää tätä päätöstä. Kiitos. One and a half minute. Kiitokset Ensaleski puolitoista minuuttia. English. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin englanniksi Ria. Eh, Eh, jos haluaisin sanoa sinulle, että tekstilläsi ja tavallasi muotoillasi olet edistynyt paljon enemmän kuin Turkki, eh, joten loput aion sanoa omalla kielelläni. Mitä tulee siihen, mitä herra Shimanski sanoi ja mitä minä itse olen kokenut täällä parlamentissa liittyen äänestykseen Brokin mietinnöstä. Toivon, että me emme saarnaa Turkille, että sen pitäisi olla maallinen maa. Me haluamme, että hallitus noudattaa maallista lainsäädäntöä. Se on ihan totta. Tarkistukset 27, 28 ja 31 ähm, siinä niissä harjoitetaan tällaista saarnausta. Äh, erityisesti sosiaalidemokraatit odottavat, että äh, Turkissa tulee maallinen maa, mutta me emme voi odottaa tätä kenel, miltään valtiolta. Se on suvereni valtio ja se päättää siitä itse. En tässä äh, sano tätä islamin tukijana tai islamin vastustajana. Me emme voi päättää siitä, onko jossain maassa valtion uskonto vai ei jotta saataisiin hiukan enemmän tarkist- tasapainoa. Tarkistukset 64 ja 65 ovat liian heikkoja. Me pahoittelemme sitä, että Turkki ei ole suvaitsevainen muiden uskontojen suhtaan. Minä, meidän pitäisi vaatia Turkki pakkoa tekemään tiettyjä asioita suvaitsevaisuuden suhteen. Ei ole melkein puheeni lopussa. Tämän täytyy olla tasapainoinen. Meidän ei pitäisi saarnata eh, Turkille, pitäisikö sen olla maallinen vai eh, uskonnollinen maa. Siinä pitää itse päättää. Kiitos sitten Boskurt. Thank you. uh, dank wel, voorzitter. Um... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Pari huomiota. Ensinnäkin kiitokset Ria Omenille siitä, että tärkeitä asioita, kuten naisten oikeukset, oikeudet on otettu kompromississa huomioon. Ja sitten eräs erittäin tärkeä uudistuksiin liittyvä asia on se, että Turkin perustuslaillinen valiokunta on tehnyt päätöksen, jonka mukaan Turkin parlamenttiin perustettaisiin yhtäläisten oikeuksien valiokunta, päätös tehtäneen tänään, joten toivottavasti tämäkin asia voidaan huomioida tässä mietinnössä. Ja sitten mitä tulee oikeudelliseen yhteistyöhön, mielestäni olisi erittäin tärkeää, että erityisesti Denis Fenerin juttuun viitaten voidaan välttyä siltä, että Euroopan unionin kansalaiset, joilla on turkkilainen tausta, joutuvat väkivallan tekojen uhreiksi. Eli meidän täytyy vahvistaa oikeudellista yhteistyötä ja näin voidaan taata myöskin tietyn tasoinen EU-oikeusturva. Meidän tulisi tätäkin korostaa, eli meidän tulisi vaatia parannuksen myöskin tällä alalla. Mielestäni on myöskin erittäin tärkeää, että on, hyvin, että on korostettu juuri artiklaa 13 Eli että kaikilla aloilla toimitaan syrjinnän vastaista periaatetta noudattaen. Se on hyvä, että asia mainitaan täällä ja, ja Turkin kannalta on erittäin tärkeää juuri viitata siihen, että syrjintää ei saa perustua ikään tai su- sukupuoliseen suuntautuneisuuteen tai sukupuoleen tai johonkin muuhun. Kiitoksia. Kiitoksia. Meillä on kahdeksan minuuttia ja kuusi puhujaa, eli nyt kullekin yksi minuutti. Kirita. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. O felicit pe doamna Ria pentru acest raport. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluan onnitella rouva Omen ja hänen loistavasta mietinnöstään. Haluan vielä tuolla esille kaksi ajatusta. Ensinnäkin EU pitää kannustaa kehitystä, jota Turkki tekee, ja sen täytyy katsoa eurooppalaista mallia, joka on moderni ja ö, maallinen. Ja sitten integraatiota varten EUn täytyy tukea koulutusta ja opetusta Turkissa, kehittää yliopistoja, koulutusohjelmia. Myös Erasmus-ohjelma on kehittävä huomiota. Täytyy pyrkiä siihen, että turkkilaiset opiskelijat pääsevät tutustumaan eurooppalaisiin koulutusmalleihin. Meidän täytyy myös tukea tai toimia siten, että voidaan tukea vähemmistöjä, täytyy tuomita etnisten vähemmistöjen syrjiminen. Myös Kyproksella nämä periaatteet täytyy ottaa huomioon. EUn pitää tukea alueellisen koskemattomuuden periaatteiden vahvistamista ja hyvää kumppanuutta ja naapurussuhteita EUn kanssa. Θέλω να ευχαριστήσω. για μια εξαιρετική έκθεση, ουσιαστική και ισορροπημένη. Tämä mietintö on erittäin tasapainoinen ja erinomainen. Me olemme samaa mieltä Turkin liittymisestä. Me katsomme, että vain sillä tavalla Turkki voisi syventää demokratiaansa ja luoda hyviä naapuruussuhteita. Meidän täytyy seurata hyvin läheltä tämän tapauksen kehittymistä ja toivottavasti Turkin oikeuslaitos onnistuu edistymään tässä, koska se on todellinen haaste tälle maalle. Turkki on nyt siirtymävaiheessa ja se on vaikeaa. Turkin täytyy nyt katsoa, millainen rooli sillä on Lähi-idässä ja Euroopan on syytä tukea Turkkia, joka voi olla vakauttava maa. Mutta täytyy kuitenkin todeta, että viimeiset armeijan toimet Egean merellä eivät helpota tilannetta. Ja tästä syystä tämä viittaus, jonka esittelen tehnyt tämän Kasus Belli-lakiin, on erittäin tärkeä ja sitä, se täytyy jättää siihen. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa. En nyt halua häiritä näitä suhteita, eli vedän pois tarkistukset 3, 4 ja 15 ja 162 tarkistusmyötinkin. Siinähän puhuin, että olen huolissani siitä, että ydinvoimahankkeissa on edistetty. No, ratkaisu on vaikea löytää niin kauan kuin turkkilaisia joukkoja maassa. Because Mrs. Ria Omen. Kiitoksia. Omen Raiten on tehnyt erinomaista työtä enkä olisi halunnut käyttää puheenvuoroa, mutta haluaisin kuitenkin esittää pari huomiota kahdelle kollegalle, kollega Lagendaikille, mitä tulee perusoikeuksiin. Siihen liittyen on olemassa äh, Akihin liittyvä poikkeusmahdollisuus, eli se ei ole sinänsä ongelma. Ongelmana on juuri se, että jatkuvasti voidaan poiketa näistä määräyksistä jotka liittyvät perusvapauksiin. Kun neuvottelemme Kyproksella, niin me olemme aina poht- pitäneet mielessä tämän väliaikaisena ratkaisumallina. Me emme ole missään nimessä halunnut mitään muuta ratkaisumallia. Mitä tulee kollega Svobodan esittäviin kommentteihin, ymmärrän toki, miksi hän pelkaa tätä automaattista ratkaisumallia. Ehkäpä meidän ei tulisi sanoa, että tulee vaikuttamaan neuvotteluihin, voisimme sanoa, että saattaisi vaikuttaa. Ja ehkäpä tällä muotoilulla voidaan poistaa kollegan Svobodan huolenaiheet, mikäli tämä sopii hänelle ja mietinnön laatijalle. Kiitoksia. Merci. Kiitos, Isler Berger, yksi minuutti. Demi-heure de pause café, alors que maintenant puheenjohtaja, nyt meillä on hieman aikatauluongelmia. Meillä oli äsken pitkä tauko, mutta nyt on kiire. Minä haluaisin korostaa hieman tätä naapuruus- ja kysymystä. Haluan onnitella myös esittelijää hyvästä työstä. Turkki on tietenkin tärkeässä asemassa, kun ajatellaan energian siirtoa kohti EUta ja lisäksi myös kun ajatellaan tukea Kaukasuksen alueen, Etelä-Kaukasuksen alueen vakaudelle. Haluan kiittää esittelijää ja kysyä häneltä, voisiko hän sisällyttää ne ehdotukset tekstiin, jotka ryhmämme on tehnyt, kun ajatellaan Turkin roolia Georgian ja Venäjän välisessä äh, konfliktissa. Sehän, Turkihan on todellakin tehnyt konkreettisia sovitteluehdotuksia. Lisäksi haluan korostaa, tämä oli kyllä tekstissä, mutta ei liittävästi perusteltuna tarpeeksi. Sit, haluan siis korostaa sitä, että Turkin pitää avata rajansa Armenian suuntaan. Siihen me puutuimme jo alusta asti. Nyt on tilanne, jossa ei voi kuvitella sellaista maata, joka olisi lähestymässä jäsenyyttä, mutta kuitenkaan ei hoida naapuruussuhteitaan eikä avaa rajojaan yhtä naapuria kohtaan. Tässä todellakin tarvitaan tällaisen tunnelman parantamista ja tämä koskee ja Armenia ja Karabatsia. Thank you, President. Minäkin haluaisin onnitella Rautenia erinomaisesta mietinnöstä, mutta en ole kollega Kasakin kanssa samaa mieltä tästä miehityksestä. Brittijoukkoja ei ole kyseisellä alueella, vaan he ovat sijoitettuna sopimuksen mukaisesti tällä äh, eri vyöhykellä Ainoat Kyproksella sijoitetut brittijoukot ovat YK alaisuuteen kuuluvat toime joukot ja se on eri asia. Ja me tiedämme, että meidän tulisi pyrkiä vähentämään mm, näitä, tätä joukkojen määrää 45 000 650. Meidän täytyy myöskin muistaa, että miksi Halkiissa ei ole avattu ortodoksi seminaaria. Me olemme useampaan otteeseen vedonneet Turkin suuntaan, että näin toimittaisiin, mutta tulokset ja mitä tulee muihin kohtiin, Esimerkiksi siihen, että kahdenkeskiset suhteet Turkin ja Armenian välillä eivät ole muuttuneet miksikään. Rajat ovat kiinni, sota maiden välillä on melko hankala asia ja haluaisin korostaa uudemman kerran, että kyllä armenia ja Turkin välinen raja pitäisi avata ja täten osoittaa myöskin todellista hyvän tahton toivoa. Kiitoksia. Kiitoksen laajentumisen pääosaston edustajakomissiosta. button on the right side. Niin se on se puolen nappi. Excuse me. Um... Niin, suokaa anteeksi. Niin, komissio haluaisi kiittää esittelijää tästä suuresta työtaakasta, jonka hän on tehnyt. Kuten tavallista, tämä on erittäin laaja ja yksityiskohtainen mietintö, joka heijastelee komission löydöksiä vuodelta 2008. Kolme huomiota, puhun lyhyesti. Kuuntelemme tätä keskustelua tänään ja ensinnäkin meistä nyt on uutta ilmapiiriä Turkissa – ainakin pyrkimyksiä jatkaa uudistuksia. Ja täällä olemme nyt nähneet, että pääministerihän kävi täällä ja opposition johtaja oli täällä. Ja olemme nähneet, että Turkki on vahvasti sitoutunut EUn liittymistielle ja uudistuksiin. Ja meistä on tärkeää, että tämä ilmapiiri heijastuu myöskin tästä mietinnöstä. Sitten toinen asia, liittyy joulukuuhun 2009. Muistuttaisin, että neuvoston johtopäätökset joulukuuta 2006 totesivat, että komission tulee raportoida kaikista merkittävistä kysymyksistä vuonna 2007 2009 ja neuvosto itse ei ennakoinut näiden keskustelujen tuloksia, joita pidetään vuoden lopussa. Keskustelu pidetään aikanaan ja täytyy ottaa huomioon kaikki merkittävät elementit. Ja uskon, että on tärkeää, että me nyt lähde ennakoimaan millään tavalla komissiota, komissiossa. Meidän pitää pidättäytyä siitä kaikissa julkisissa lausunnoissa, ja meidän ei pidä lähteä ennakoimaan keskusteluiden tuloksia. Sitten kolmas kysymys liittyy Kyprokseen. Nyt siteeraan enkä edes viittaa tähän Ananin suunnitelmaan, joka siis hylättiin, mutta viittaisin nyt pöytäkirjan 10 vuoden 2003 liittymissopimuksesta. Pöytäkirjassa 10 todetaan, että EU on valmis saman aikaan sopimuksen Kyproksella noudattaen periaatteita, joille EU on perustettu. Ja periaatteet virtaavat artiklaan 6 sopimuksesta. Siinähän puhutaan ihmisoikeuksista, oikeusvaltiosta ja demokratiasta. Ja tässäkin kohtaa Komissio pidättäytyy ennakoimasta neuvotteluiden tuloksia saarella liittyen kaikkiin muihin kysymyksiin, joihin puututaan neuvotteluiden aikana, emmekä ota mukaan EUn perusperiaatteita, jotka liittyvät neljään perusvapauteen. Ja tämä on tärkeää, jotta neuvottelijat Kyproksella – voivat rauhassa edetä neuvotteluissaan, ja tämä piti nyt selventää. Meidän on muistettava EUn primäärilainsäädäntö ja tässä tapauksessa vuoden 2004 liittymissopimus. Kiitos. Sorry for the commission's view. Kiitoksia komission näkemyksestä ja sitten esittely, olkaa hyvä. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Kiitokset kollegoille kaikista näistä kommenteista. Ensinnäkin Haluaisin yrittää vastata yleisellä tasolla näihin kommenteihin, Mitä tulee tarkistukseen 36, Johannes Svobodan huomioon, niin ehkäpä me voisimme laatia uuden tekstin suullisen tarkistuksen avulla. Minä tulen ehdottamaan sitä tämän päivän äänestyksen yhteydessä. Ja mitä tulee sitten vuoteen 2009 ja tähän määräaikaan, kollega Kasulidis esitti omat huomionsa tähän liittyen ja nyt katson tekstiä mahdollisena uutena muotoiluna. Kun katsotte kohtaa 27, ja tässä samalla vastaa myöskin kollega Filorin, täällä sanotaan, että Turkin sitoumusten täyttämättä jättäminen joulukuuhun 2009 mennessä saattaa hankaloittaa vakavasti neuvotteluprosessia Entisestä Minulle tämä kyllä sopisi. Ja vielä kerran haluaisin korostaa kollega Filorille, että tässä tekstissä ei millään muotoa ennakoida tuleva, vaan että sanotaan, mitä neuvosto on jo todennut. Toivottavasti sosialistin edustajatkin tämän voivat hyväksyä. Ja sitten liberaalien huomiot, ne on huomioitu. Ja sitten joukkojen poisvetäminen, eli tämä Kypros-kysymys. En halua lähteä muuttamaan kyseistä tekstiosaa. Miksi? Jos lähden sitä muuttamaan, niin monet muut kollegat esittävät omia ongelmia siihen liittyen. Ja tässä tekstissä, jos käytän siis tekstin tarkkaan läpi, niin en sano mitään muuta kuin, että Turkin tulisi mahdollistaa neuvotteluiden aloittamisen juuri sillä, että vähennettäisiin miehitystä. En minä ole pyytämässä joukkojen poistamista alueelta. Eli tietenkin molempien johtajien pitäisi saada itse neuvotella maidensa tulevaisuudesta. Eli tilanne ei ole niin kuin kollega Lagendijk esitti. Niin, kompromissi viisi, kollega Simanski. Viittaan täällä myöskin sopimuksen sisältöön ja kollega Lagendijk näistä vapakauppasopimuksista. Euroopan unionihan ei voi toimia niin, että me otamme Turkin esille silloin, kun keskustelemme kolmansien maiden kanssa sopimuksista, vaan että meidän tulee järjestää samanaikaisesti tällaisia neuvottelukierroksia, mutta me tiedämme, että Turkki ei voi osallistua neuvotteluihin samanaikaisesti, koska Turkki ei ole jäsenvaltio, joten toivottavasti tämä riittää selvennykseksi. Ja sitten kollega Ögerin lukuisiin tarkistuksiin. Miksi minä ehdotin, että tiettyjä teidän esittämien tarkistuksia ei tulisi hyväksyä. Syynä on se, että te vain toistatte jo sanottua. Enkä minä toivo, että me joudumme äänestämään tällaisesta toistoa täynnä olevasta tekstistä. Kyllähän minä myöskin haluaisin sanoa, että esimerkiksi tarkistus 116 on aivan perusteetun kuljetuskiintiö. Sehän ei ole eurooppalainen asia, vaan se on kahdenkeskinen kysymys, joka on hoidettava Turkin ja kyseisen maan kesken, joten tästäpä syystä ehdotan, että äänestetään tätä vastaan. Ja minä todellakin toivoisin, että huomioitte sen, että kaikki mitä olen tähän kirjannut, niin on myöskin tarkistettu. Ja sitten täällä on todettava, että tietotarkistukset vedetään takaisin, niin kuin minä olen myöskin pyytänyt. Ja vieläköhän jotain olisi sanottavana. Tässä ei ole hirveästi aikaa käytettävissä. Niin, kollega Tänök ja kumppanit, jotka viittasivat kohtaan, jossa viitataan Armenian tilanteeseen. Minähän olen lisännyt jotain niihin kappaleisiin, joista olemme äänestäneet jo parin kolmeen otteeseen. Me korostamme sitä, että olisi hyvä saada aikaiseksi hyvät suhteet Turkin ja Armenian välille. Ja muistakaa myös se, että kyse ei ole vain ainoastaan presidentti Gylistä, joka kävi Armenissa vierailulla, vaan monia muitakin tapahtumia on havaittu viimeisten kuukausien aikana, jotka osoittavat, että suhteet ovat normalisoitumassa, joten toivoisin, ette te puutu tähän tarkkaan harkittuun muotoilun tässä kyseisessä kappaleessa, koska siinä ei ole mitään järkeä lähteä sitä siis muuttamaan. Kiitoksia. Thank you very much. The vote will take... Kiitoksia. Äänestys toimitetaan tänä iltapäivänä puoli viideltä. Eli voimme lopettaa tämän mietinnön käsittelyn. Ja sitten Kosovan erityisedustaja on tulossa, eli jatkamme hetken kuluttua. So I give you the... Pane předsedo, Pane předsedo, tutaj jest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 May I ask uh, everybody who does not intend to continue his presence? Ne, niin, jotka eivät aio jäädä tänne, voisitko lähteä salista, niin jatkamme kokousta. Dear colleagues, uh, we proceed to... No niin, kollegat, jatkamme kohtaan 14. Keskustelu EUn Kosovon erityisedustajan Peter Faithin kanssa. Toivotamme hänet tervetulleeksi. Hän ei ole kantalle ensimmäistä kertaa. Kosova on erittäin tärkeä EUn ulkopolitiikan kannalta. Ja se, että olette nyt täällä paikalla, Faith, siihen liittyy kaksi merkkipäivää. Ensinnäkin teidät nimitettiin vuosi sitten helmikuussa erityisedustajaksi. Ja sitten teidän syntymäpäivänä oli viime maanantaina. Eli onnittelut. Meidän haasteemme Kosovossa ovat hankalia, mutta ne pitävät teidät nuorekkaana ja aktiivisena koko ajan ja haasteet ovat hyvin suuria. Te olette edustaneet EUta varmistaaksenne, että kaikki toimii, kuten EULEX-missio. Se on kaikkein laajin missiomme koskaan. Ja EU vahvistaa toimintaansa paikan päällä. Ja te olette toimineet mandaatin puitteissa, joka on kolminkertainen. Ensinnäkin edistätte monietnistä tehokasta, riippumatonta rakennetta Kosovossa. Ja lisäksi te torjutte järjestäytynyttä rikollisuutta ja korruptiota. Ja kolmanneksi te käsittelette menneisyyden taakkaa, joka heittää varjonsa tämän osan ylle Eurooppaa. Te myöskin teette yhteistyötä Kosovan viranomaisten kanssa varmistaaksenne, että he täyttävät perustuslailliset velvollisuutensa, erityisesti ne, jotka liittyvät vähemmistöihin ja erityisesti serbivähemmistöön. Samaan aikaan tiedätte, että te voitte luottaa Euroopan parlamentin täysimittaiseen tukeen. Me pidämme teille peukkuja, että menestytte Kosovossa. Me hyväksymme päätöslausunnon viime viikolla, joka antaa demokraattista legitimiteettiä teidän työllenne siellä ja kannustamme teitä jatkamaan näitä ponnisteluita. Lefeit pyytäisin, että arvioitte työtänne nyt yhden vuoden työn jälkeen? Mitä Kosovon hallitus on tehnyt? Millaisia haasteita ja puutteita paikan päällä on? Ja kertokaa, mikä nyt on sitten tilanne ruohonjuuritasolla, erityisesti miten EULEX-missio on toiminut ja luonut täysimittaista läsnäoloaan. Ja erityisesti serbiosien tilanne etelässä ja pohjoisessa. Ja sitten, miten Belgrad tekee yhteistyötä EU-mission kanssa, miten se helpottaa EULEXin toimintaa ja siihen liittyviä seikkoja. Eli Feit, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja kiitoksia erityisesti ystävällistä sanoistanne minulle henkilökohtaisesti. Hyvät valiokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat, olen iloinen voidessani olla täällä tänään luonanne ja kertoa teille arvionni edistyksestä, jota on tapahtunut EUn ö, paikalla olossa ja sen Kosovossa ja aloitteista, joita minä olen tehnyt virassani. Niin meidän kokouksemme on myös oikein oikea-aikainen, ei vain johtuen näistä tästä syntymäpäivästä ja vuosipäivästä, vaan 5. helmikuuta Euroopan parlamentti hyväksi, päät, hyväksyi päätöslauselman Kosovosta ja Euroopan unionin roolista. Minä olen lukenut tämän päätöslauselman ja se antaa parlamentin täyden tuen Euroopan unionin missiolle Kosovossa. Tavoitteena on tehdä yhteistyötä Pristiinan viranomaisten kanssa Euroopan, Kosovon Eurooppa-ulottuvuuden suhteen ja muistuttaa Pristinan viranomaisia sen niiden sitoumuksista, erityisesti mitä tulee oikeusvaltioperiaatteen vahvistamiseen ja kunnioitukseen eri yhteisöjä kohtaan. Erityisen iloinen olen, mitä tämä päätöslauselma antaa, tue, mitä päätöslauselma antaa minulle, mitä tulee hajauttamiseen, kulttuuri- ja uskonnollisen perinnön vaalimiseen, talouden ja turvallisuusalan uudistamiseen. Ja aion mennä näihin kysymyksiin vähän yksityiskohtaisemmin myöhemmin puheessani. Teidän tukenne näissä kriittisissä näissä kriittisissä asioissa antaa minulle intoa työskennellä vielä enemmän, jotta mm, edistystä tapahtuisi enemmän tänä vuonna ja ensi vuonna. Artikla 32 päätöslauselmassa siinä parlamentti on huolissaan hitaasta uudistuksen tahdista Kosovon viranomaisten taholta. On totta, että hallituksen on ryhdyttävä saatava aikaan edistysaskelia, mitä tulee avoimuuteen ja myöskin korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden vastaiseen taisteluun. Sen täytyy myös vahvistaa yhteyksiä kansalaisyhteiskunnan ja poliittisen elämän välillä ja varmistaa eh, kansainväliset eh, ja lahjoitetut eh, varat, että ne käytetään oikealla ja vastuullisella tavalla. Nämä ovat kaikki tärkeitä elementtejä, jotka vahvistaisivat Kosovon Eurooppa-tavoitteita entisestään ja parantavat taloudellista tilannetta kansalaisten ja kansalaisten jokapäiväistä elämää. Hyvä puheenjohtaja, viimeisen vuoden aikana Kosovo on hyväksynyt perustuslain, hyväksynyt tärkeitä lakeja, vahvistanut tärkeitä ministeriöitä e, ja edistänyt sitä, että saadaan aikaiseksi perustuslakituomioistuin, kuten myöskin muita julkisen hallinnon instituutioita, ja se on osoittanut olevansa yhteistyöhalukas kumppani kansainvälisessä yhteisössä. Kaikki nämä kehitykset ovat tapahtuneet varsin vakaassa turvallisuustilanteessa. Viime vuoden joulukuussa EU-Lex-missio aloitti toimintansa koko Kosovossa. Ja EU on Kosovon hallituksen pääkumppani näissä asioissa. Tämä into, joka tästä on saatu aikaiseksi, on mahdollistanut todelliset edistysaskeleet kolmella ydinalueella, jotka olen määritellyt tälle ja tuleville vuodelle. Vakaus, uudistus ja sovinto. Nämä strategiset tavoitteet tulen käsittelemään niitä yksi toisensa jälkeen ja sitten lopuksi kerron, mikä olisi paras tapa päästä eteenpäin näillä saroilla yhteistyössä Kosovon viranomaisten kanssa. Kaikkien aloitteiden kestävyys ja vakaus perustuu Kosovon jatkuvaan poliittiseen vakauteen. Kuten olen jo sanonut, eh, tilanne Kosovossa on ollut vakaa viimeisen vuoden aikana – ja poliittiset reaktiot Pristinassa YK keskusteluista kuudesta kohdasta, kuten myös viimeaikaiset tapahtumat Mitrovitsassa kuitenkin osoittavat, että tilanne on vielä erittäin herkkä paikan päällä. Euroopan unionin erityislähettilänä minä olen luonut paikallisen menettelyn jatkuvasta yhteistyötä tärkeistä aiheista, esimerkiksi asiat, jotka mainittiin YK pääsihteerin raportissa marraskuussa 2008. Nämä sisältävät, mutta eivät rajoitu pelkästään tullimaksujen keruuseen, Mitrovitsan tuomioistuimen toimintaa, lain käyttö, ja junien toiminta maan pohjoisosassa. Minä olen vakuuttunut siitä, että kun keskustelut pidetään teknisellä tasalla ja edistetään eurooppalaisia standardeja parhaita käytänteitä ja läheisesti otetaan mukaan Bryssel ja paikallisen tason ja alueellisen tason toimijat, voimme saada aikaan edistystä ainakin osassa näitä toimialueita. Tämä Tähän liittyy yhteistyö EULEX-mission johtajan kanssa, generaali Lekaumin kanssa. koska eurooppalainen tulevaisuus yhdistää Belgradin ja Pristinan ja EUn ja EU on ottanut johtoaseman Euroopan unionin on ehkä paras toimimaan kommunikaatioväylänä Belgradin ja Pristinan välillä. Jos haluamme saada aikaan myönteisiä välineitä, niin meillä on välineet käytössämme, jotta tällainen myönteinen tulos saadaan aikaiseksi. Päätavoite on kuitenkin suorat, hyvät naapuruussuhteet kummankin osapuolen välillä. Osallistuminen tällä tavoin mahdollistaa myös sen, että EU-Lex-missio on mahdollisimman pian operationaalisessa valmiudessa koko Kosovossa. Tämä äh, hän liittyen on keskusteltu hyvin paljon oikeusvaltioperiaatteen vahvistamisesta ja pääministeri on sen maininnut useasti julkisissa tapaamisissa ja myöskin yksityistä tapaamisissa. pitää päästä nopeasti eteenpäin, erityisesti pohjoisessa tämä on näkynyt joulun väkivaltaisissa tapahtumissa ja eilisessä Mitrovitsan rauhanomaisessa mielenosoituksesta. Erityisesti kriittiset kysymykset liittyen rinnakkaisrakenteisiin ja korkean tason rikollisiin äh, on käsiteltävä. Tämä tulee vaikuttamaan myös Euroopan unionin uskottavuuteen ja sen halukkuuteen ottaa vastuu vaarallisesta tehtävästä integroida pohjoinen ja normalisoida tilanne siellä niin, että se on osa yhteistä oikeus- ja tullialuetta, joka perustuu eurooppalaisiin parhaisiin käytänteisiin. Kansalaiset Kosovossa odottavat valtaisasti Euroopan unionilta. Me emme voi pettää heidän odotuksiaan poliittisella tasolla ja tässä Euroopan unionin jäsenvaltioilla on erittäin tärkeä rooli. Intensiivisempi ja vahvempi tuki Belgradilta Euroopan unionin missiolle paikan päällä on tärkeää. Erityisesti mitä tulee parempaan yhteistyöhön pohjoisten kaupunginjohtajien kanssa, ja, jotta voitaisiin eristää suurrikollisia siellä. Siksi Kosovon päätös, ettei, luoda, ettei järjestetä parlamenttivaaleja tänä vuonna, tulee pitämään yllä Kosovon vakaata poliittista tilannetta. Mitä tulee paikallisvaaleihin, jotka todennäköisesti järjestetään myöhemmin tänä vuonna, niin tähän mennessä ei ole kuitenkaan vielä tehty mitään lopullista päätöstä siitä, milloin ne järjestetään. edistystä äh, hallinnon hajauttamisessa ja serbien osallistumisessa äh, ovat tärkeitä elementtejä siinä, kun päätetään vaalien ajankohdasta. Toinen ennakkoedellytys on toimiva keskusvaalilautakunta ja konsultaatiot pääeturyhmien välillä jatkuvat. Hallitus haluaa luoda Kosovon laajuisen väestönlask- tehdä Kosovon laajuisen väestönlaskennan niin pian kuin mahdollista. Minä ää, aion ää, konsultoida tästä teitä tästä. Viimeinen tutkimus osoitti, että Kosovon serbit osallistuvat 75 prosenttisesti väestölaskentaan. Me haluaisimme, että vähemmistöt osallistuisivat tähän vieläkin aktiivisemmin. Kosovon kansalliskokouksella on ollut tärkeä rooli Kosovon instituutioiden luomisessa. Se on luonut perusasiakirjat ja hyvä ratifioinut Kosovon perustuslain. Se on ollut myös tärkeä toimija, jotta voitaisiin eh, ottaa käyttöön 50 lakia, jossa korostetaan erityisesti vähemmistöjen oikeuksia. Kuitenkin uskon, että kansalliskokous ei vieläkään eh, täysin pane täytäntöön päätehtävänsä demokratiassa, eli se ei ole vielä kunnollinen foorumi poliittiselle keskustelulle ja parlamentaariselle valvonnalle. Monet päätökset hallitus tekee vielä ottamatta oikealla tavalla mukaan kansalliskokousta. Ja suuri osa poliittisesta keskustelusta vieläkin käydään lehdistöstä ja kaduilla koska kansalliskokous on nuori ja vielä kehittyvä instituutio. Se vaatii ja tarvitsee meidän koko tukemme. Päätös, ettei vaaleja järjestetä, oli presidentin päätös, mutta olen turvallisella maaperällä, jos sanon, että jos vältetään parlamenttivaalit tänä vuonna, niin silloin vältetään myös valtaisa tuo. Ja tällä tavoin hallitus ja lainsäätävä valta pystyy keskittymään tarpeellisiin uudistuksiin, jotta Kosovo pääsisi vakaalle pohjalle, mikä on tarpeellista tulevaisuuden kehityksen kannalta. Alusta asti, hyvät naiset ja herrat, hallitus on vaatinut valtionomisteisten yritysten yksityistämistä, mutta sen täytyy vielä luoda strategia. Joitakin alkusuunnitelmia on tehty, mitä tulee kekiin, pääsähkön tuottajan ja posti- ja televiestintäpalveluihin sekä lentokenttään. Näiden suunnitelmien edistyttävä nopeammin kuitenkin. Tämänhetkinen maailmanlaajuinen taantuma saattaa vaikuttaa haitallisesti ulkomaisiin suoriin investointeihin Kosovoon. Lisäksi Kosovon viranomaisten täytyy hallinnoida julkisesti, julkisissa omistuksissa olevia yrityksiä avoimesti ja tehdä tarpeelliset nimitykset johtokuntiin e, perustuen pätevyyteen eikä niinkään poliittisiin ja puoluepoliittisiin näkökohtiin. Mitä tulee turvallisuusalan uudistukseen, Kosovon suojeluvoima otettiin käyttöön, ka, käyttöön joulukuussa ja tämä prosessi näkyy myös teidän, on esitetty myös teidän päätöslauselmassa ja se mahdollistaa, että pieni, mutta laadukas, äh, laadukkaat puolustusvoimat, jotka pystyvät suojelemaan siviilejä, äh, ovat äh, toiminnassa. Kuitenkin entisen KBCn jäsenet eivät ole tyytyväisiä valintoihin, joita puolustusvalmiuksissa on tehty, ja tämä saattaa aiheuttaa jännitteitä. Sitten kolmas prioriteetti, niin jatkuva sitoutuminen sovintelu ja sovintoprosessiin Kosovon eri yhteisöjen välillä. Kuten päätöslauselmassanne pyysitte minua tekemään, rohkaisen ja tuen Kosovon johtajia, että ne vahvistaisivat ponnistelujaan ojentaa käsi Kosovon serbeille ja muille vähemmistöille. Ehkä mahdollisuus aukeaa nyt, että yhä useammat Kosovon serbit ovat valmiita tekemään yhteistyötä keskusviranomaisten kanssa – vähän aikaa sitten järjestettiin pyöreän pöydän keskustelut tärkeistä kysymyksistä, kuten terveydestä ja koulutuksesta. Pääministeri ja tärkeät ministerit osallistuivat näihin keskusteluihin ja jatkavat osallistumistaan tähän prosessiin. Kosovo-serbijohtajat eri, myöskin pohjoisesta olivat valmiita tukemaan tätä aloitetta, jota EUn erityisedustaja johti erityisesti mitä tulee uskonnolliseen ja kulttuuriperintöön. Tämä on erittäin tärkeä ala, jotain edistystä on saavutettu jo. Olemme tehneet erittäin läheistä yhteistyötä kulttuuriministerin kanssa, samoin kuin Euroopan komission yhteystoimiston kanssa niin, että meillä olisi foorumi, jossa voitaisiin käydä teknistä tiedonvaihtoa tällä alalla. Eurooppalaisen kumppanuuden linjassa eurooppalaisen kumppanuuden kanssa me olemme löytää uusia suojelumekanismeja, joilla voimme suojella rikasta Kosovon uskonnollista ja kulttuuriperintöä. Ensimmäinen foorumi, joka järjestettiin pari viikkoa sitten, toi yhteen useita toimijoita uskonnollisen ja kulttuurillisen perinnön alalla, muun muassa UNMIKin ja Euroopan neuvoston tämän kokoontumisen, ensimmäisen kokoontumisen jälkeen prosessi tulee jatkumaan, mutta se hyötyisi siitä, jos serbiviranomaiset osallistuisivat siihen tai tukisivat sitä edes jotenkin, samoin kuin Serbian ortodoksinen kirkko. Viranomaiset edistyvät myös hallinnon hajauttamisen valmisteluissa. Muutama päivä sitten pääministeri ilmoitti, että sosiaalikysymykset, sosiaaliturvakysymykset siirretään sosiaaliministerille ja olemme valmistelemassa viiden uuden kunnan perustamista maaliskuun loppuun mennessä. Koulut koulutusjärjestelmän uudistus ja koulujen opetusohjelmien suunnittelu on myöskin käynnistynyt. puheenjohtaja, huolenaiheet, jotka te ovat, olette nostaneet esiin päätöslauselmassanne, mitä tulee äh, vähemmistöjen palaamiseen maahan ja pakolaisten palaamiseen, äh, ovat asioita, joita me käsittelemme jatkuvasti viranomaisten kanssa palautusten ja yhteisöjen ministeriö tulee yhdessä UNDPn kanssa ja EUn komission kanssa tukea yksilöiden palautumisprosessia ja ministeriö on antanut lisämäärärahoja yhteisöjen kehittämiseen, koulutukseen, asuttamiseen ja ihmisten paluuseen. Vaikka vaikka nämä määrärahat ovat vähäisiä, niin hallitus on täysin sitoutunut tekemään kovaa työtä tällä alalla. Useita haasteita on vielä siinä, että luodaan oikea ympäristö, jotta suuremmat määrät ihmisiä voivat palata ja vähemmistöt voivat paremmin integroitua Kosovon päivittäiseen elämään. Me tulemme jatkamaan ponnistelujamme ja ottamaan esille näitä asioita läheisessä yhteistyössä viranomaisten kanssa. Hyvät naiset ja herrat, mitä tulee romaniyhteisön, joka kärsii lyijy myrkytyksestä Pohjois-Kosovossa, kannatan sitä, että meillä olisi hallituksen johtava poliittinen prosessi, jotta pian saataisiin suljettua nämä leirit ja romanit saataisiin siirrettyä turvallisille alueille, jossa on kunnolliset hygieniset olosuhteet. Tällä hetkellä tätä prosessia estää tiedon välityksen puutte toimijoiden välillä pohjoisessa ja etelässä. Ja myöskin hyvin herkkä poliittinen tilanne pohjoissa. Euroopan komission toimisto Pristinassa äh, koordinoi kansallisia ja kansainvälisiä toimijoita äh, tällä saralla. Hyvä puheenjohtaja, yhteenvetona haluaisin sanoa, että Kosovolla ja kansainvälisellä yhteisöllä on valtaisesti haasteita edessään, erityisesti Euroopan unionilla tänä tulevana vuotena, mutta riittävä poliittinen tahto, koordinointi ja rohkaisu tulee auttamaan Kosovon hallitusta pääsemään eteenpäin, mitä tulee Kosovon Eurooppa-ulottuvuuteen vastuuni ja tehtäväni ovat kasvaneet Kosovassa ja nyt pystyn puhumaan riittävällä auktoriteetillä eri osapuolille ja mahdollisuudet ovat suuremmat, että pystyn saavuttamaan ne tavoitteet, jotka olen halunnut, haluan saavuttaa. Ja haluaisin jälleen kerran kiittää teitä tuestanne ja tästä vahvasta päätöslauselmasta, joka on vielä lisännyt intoa minu, minulle, minun intoani ja tiimini intoa eh, auttaa Kosovon väestöä parhaalla mahdollisella tavalla. Kiitoksia. Uh, special Representative, thank you so much for this. Kiitoksia erityisedustaja tästä kattavasta kertomuksesta. Nyt aloitamme keskustelun ja ensimmäisen puheenvuoron saa esittelijä Lagendijk. Thank you, Chairman. Um, chairman Kiitoksia herra puheenjohtaja, arvon kollegat. Minulla oli mahdollisuus käydä edellisen äänestyksen jälkeen Kosovossa, Pristinissä ja Kosovon ympäristössä. Ja haluaisin kertoa teille tämän matkan Annista. Meidän mietintömme on otettu positiivisesti vastaan, ei ainoastaan viranomaisten, vaan kansan kansainvälisen yhteisön taholta, niin kuin erityisedustaja täällä totesikin. Ja oli hienoa panna merkille, että EULEX vihdoinkin voi toimia koko alueella. Sehän oli yksi ehto, jotta EULEX saisi meidän tukemme. Ja olin aika vaikuttunut siitä, että miten sitoutunut EULEX ja ICO se toimii alueella. Minä uskon, että he ovat kyenneet yhdistämään voimansa siten, että todellakin voidaan saada hyviä tuloksia aikaiseksi, diplomatiaa, määrätietoisuutta, mutta myöskin malttia. Mutta olin pettynyt sen suhteen, että syyttäjän viranomaisen tullin toimijoiden tuomareiden toimintaa estetään tai estyy sillä, ettei laitteistoja ole saatavilla, koska tarkoituksena on, että he tukevat Kosovossa asuvia henkilöitä. Tämä on asia, jota on useampaan otteeseen valiteltu. Se ei liity niinkään paikalliseen väestöön, vaan esimerkiksi kilpailutustoimintaan täällä meillä päin. Ja on valitettavaa eli se, että tätä intoa ollaan latistamassa tällaisin byrokraattisin kommervenkein ja tämän olen ottanut esille silloin, kun olen keskustellut neuvoston ja komission kanssa ja tätä tulen toistamaan jatkossakin. Ja niin kuin erityisedustajakin totesi, niin mekin panimme merkille sen, että oikeastaan kaikki meidän kumppanimme korostivat juuri sitä, että EULEX missio voi onnistua vain, jos yhteistyö euleksin ja Servin viranomaisten kanssa Belgradissa toimii. Serbien asemaan ja edustuksellisuuteen, niin kyllä Kosovon servit haluavat osallistua, vaikkakaan kaikki eivät sitä ole tähän asti halunneet. Mutta me havaitsimme, että he tulevat toimimaan näin, mikäli Belgradista näytetään vihreää valoa, eikä hänelle, heille sanota, että teidän ei tulisi tällaista yhteistyötä harjoittaa vastapuolen kanssa. Eli meidän pitäisi selkein sanakäänteen viestittää Belgradin suuntaan, että te olette tervetulleita. Niin kuin itsekin olen useampaan otteeseen sanonut, minä en pidä oman maani hallituksen politiikasta koska se hankaloittaa Belgradin toimintamahdollisuuksia, eli me emme voi tiivistää suhteitamme tältä pohjalta, ja tähänpä meidän täytyykin puuttua. Ja suhteet voidaan tiivistää vain ja ainoastaan, mikäli Belgradista tulee oikea viesti, ja että EULEX, tulliviranomaiset, poliisit ja muut tuomarit saavat toimia vapaasti. Me emme voi saada tuloksia aikaiseksi, mikäli Belgrad hankaloittaa meidän väkemme toimintaa Kosovossa erityisesti sen pohjoisosassa. Meidän täytyisi välittää tämä viesti selkein sanakäänteen ja minä uskon, että tämä on ymmärretty Belgradissa ja kaikki riippuu siis Belgradin asenteesta ja sen tietävät kaikki toimijat. Meidän tulisi viestittää tähän tyyliin Belgradin suuntaan. Kiitoksia. Välmenö. Miss... Kiitoksia. Sitten Deutschback. Kiitoksia. Kiitokset kollega Faitille siitä, että olette tulleet tänne tänään meidän vieraksemme. Olen kollega Lagendaikin kanssa aivan täysin samaa mieltä. Eulex-mission lisäarvo on selvä Urmikin toimintaan verrattuna. Ja jos lisäarvoa on havaittavissa, niin sehän tarkoittaa, että kyse on hyvästä työstä paikalla on hyviä, innostuneita ihmisiä, jotka haluavat antaa paikalliselle väestölle toivoa ja että kannattaa määrätietoisesti lähteä uudistamaan maata, eli meidän täytyy tukea EULEXia. Me tiedämme, että EULEX ei voi toimia erityisesti pohjoisosissa tehokkaasti, mikäli Belgrad ei sitä hyväksy siellä. EUn kansalaiset odottavat paljon tältä projektilta, mutta meidän täytyy asiaan kuuluvalla vakavuudella suhtautua tähän asiaan. Ja aina kun keskustelemme Belgradin kanssa, niin meidän täytyy korostaa, että me haluamme, että maalla menee hyvin. Me emme toivo, että tämä vain kuuluu johonkin mappa, mappiööhön ja ettei me ota tätä asiaa esille. Jos Belgrad haluaa Euroopan unioniin, niin meidän täytyy sanoa, että he ovat tervetulleita, mutta se edellyttää, että naapurivaltion kansalaisten pitäisi pystyä asumaan rauhallisesti ja turvallisesti. Siellä asuu paljon ihmisiä, myös serbejä, ja meidän täytyy muistaa, että on hyvä asia, että näitä pyörän, pöydän keskusteluja järjestetään, ja aiheena on koulutusjärjestelmä, terveydenhuolto, ja me tiedämme, että näillä aloilla ongelmia on mitä, mitä suurimmassa määrin ja meillä on oma vastuumme tilanteen korjaamiseksi ja meidän täytyy nyt todellakin tarttua tähän tilaisuuteen, joten Eulex-missio on keskeisellä sijalla näitä töitä tehtäessä. Mutta mitä naapurivaltioihin tulee, niin heidän kannalta on erittäin tärkeää, että monet ratkaisemattomat oikeusasiat täytyy nyt saada käsittelyyn. Edelleenkin tilanne on sellainen, että monet syytetyt ovat vapaalla jalalla, monia ei ole edes vielä syytettykään ja se tietenkin myrkyttää ilmapiirin. Näin se vaan on. Kyse ei ole pahasta tahdosta, vaan kyse on huolimattomuudesta. Joten kyllä täytyy toivoa, että EULEX tälläkin saralla voi tehdä hyvää työtä. Ja sitten vielä paikallisvaaleihin liittyen. Olen kanssana aivan täysin samaa mieltä. Jos tänä vuonna Kosovossa vaaleja ei järjestetä, niin se ei ole mikään menetys. Ensin pitäisi saada rauha maahan. Mutta paikallisvaalithan voidaan järjestää vasta siinä vaiheessa, kun hajautus on toteutettu, mikäli Ahtisaaren suunnitelma on toteutettu, eli saatu perustuslaki aikaiseksi. Eli perustuslain sanomaa täytyy käytännössä tas- toteuttaa ja sitä kautta voidaan lähteä paikallisvaaleja järjestämään. Ja sitten nämä alueet, kaupungit, pienet kylät voivat järjestää paikallisvaalinsa ja saada sitä kautta oman edustuksellisen ryhmänsä valittua, joten me tarvitsemme todellakin tätä hajauttamista ennen sitä, mitään vaaleja ei voida järjestää. Ja sitten lopuksi vielä seuraavanlainen huomio. Meidän kannatamme on tärkeää, että nuoret taas oppivat yhdessä. Eli että he keskustelevat toistensa kanssa, opiskelevat toistensa kanssa. Ja kun katsotte meidän päätöslauselmatekstiämme, niin me viittaamme Mitrovitsen ja Bristinan yliopistoihin, mutta niiden lisäksi toivoisimme, että sieltä löytyisi eurooppalainen koulu, jossa kaikki voisivat työskennellä ja oppia. Ja toivottavasti sellaista kieltä käyttäen, joka ei aiheuta Kenellekään ongelmia, eli käytetään esimerkiksi englantia. Se tuskin on ongelma, sillä Makedoniassa tämä on onnistunut. Miksei tällainen Van der Stuhl äh, kollegio voitaisiin perustaa. Tehän voisitte lähteä tätä asiaa ajamaan, sillä silloin meillä olisi eräänlainen johtotähti Kosovon alueella, johon ihmiset pyrkisivät. Ja minä toivon, että tätä asiaa käsiteltäisiin myöskin pyöreän pöydän keskusteluissa, sillä vain ainoastaan tämän tyyppisten keskusteluiden kautta voidaan saada aikaiseksi yhteistä tarmoa ja yritystä. Kiitoksia. Uh, now. Kiitoksia sitten Svoboda. Äh, Kiitoksia puheenjohtaja. Sydämelliset kiitokset herra Faitille hänen avoimesta äh, kertomuksestaan, äh, jossa on sekä myönteistä että kielteistä, mutta tämä on Kosovon tilanne haluaisin pari asiaa mainita. Ensinnäkin me olemme kansanedustajia ja siksi on tärkeää, että me täältä parlamentista tuemme teitä viestissänne, että myös Kosovon parlamentin on toimittava. Se on tärkeä osa demokratiaa, eikä hallitus pysty tekemään itse kaikkia päätöksiä tai tule tehdä kaikkia päätöksiä, vaan myöskin toimivan parlamentin. Ja se pitää selkeästi ottaa esille ja Tämä on myös integraatiomahdollisuus, kun kansanedustajat eri ryhmittymistä voivat keskustella keskenään ja, ja tehdä päätöksiä yhdessä. Erityisesti mitä tulee eri väestöryhmään ja erityisesti serbeihin, niin minäkin kollega Pakin kanssa olin varsin iloinen huomessa des, huomatessani, että on aloja, joilla myöskin pohjoisen edustajat osallistuvat keskusteluun, koska uskon, että integraatio onnistuu paremmin konkreettisten keskustelujen kanssa. Tietenkin kannatan sitä, kuten Jostkin sanoi, että Belgrad antaa vihreää valoa, tai ei ainakaan punaista valoa näytä. Eihän se nyt välttämättä tarvitse olla vihreä, sehän voi olla vaikka keltainen vilkkuvalo, mutta tärkeää on se, että että ihmiset paikan päällä keskustelevat keskenään ja löytävät ratkaisuja ja ponnisteluja, niin haluaisin tukea siinä suunnassa. Ja sitten mitä tulee paikallisvaaleihin, tietenkin olisi parasta, että ensin meillä olisi uudistus, mutta vielä tärkeämpää on se, että paikallisvaalit lisäävät integraatiota, että ne antavat esimerkiksi serbiyhteisölle, mutta myös muille vähemmistöille mahdollisuuden paikallistasolla saada enemmän vaikutusvaltaa. Mehän olemme nähneet, miten tärkeää tämä on, että kunnissa istutaan saman pöydän ääreen ja löydetään ratkaisuja, eikä minun mielestäni silloin ole niin tärkeää, että hallinnon hajauttaminen on saatettu päätökseen, vaan että edellytykset ovat, on luotu sille, että vaalien, paikallisvaalien tulos ei johda lisää hajauttumiseen, vaan parempaan integraatioon. Ja sitten mitä tulee romaneihin ja erityisesti tähän myrkytys tapaukseen tai tähän alueeseen, jossa myrkkyjä on. Tämä on kovin ikävää. Me olemme jo useita vuosia Pakin ja parlamentin välisten valtuuskuntien kanssa keskustelleet. Me olemme siellä edustajien kanssa puhuneet, pyytäisin, että yleisesti, mitä näihin vähemmistöihin tulee, tukisitte meitä, erityisesti kun on kyse mm, terveyden terveyttä vaarantavista tilanteista. Siellähän jo useat sukupolvet ovat syntyneet ja lapset elävät tuolla alueella ja tätä on katsottu jo vuosien ajan ja sitä ei voida hyväksyä. Mutta kiitoksia tästä hyvästä kertomuksesta. Kiitoksia. Sitten Ibri Zadic. Dziękuję Panie Przewodniczący. Tack herr Fit för att ni kom här till oss och gav en så... Kiitoksia siitä, että tulitte paikalle kertomaan asioista ja esittelemään tämän kertomuksen. Olen samaa mieltä analyysistä, jonka teitte Kosovon tilanteesta. Te puhuitte ensimmäisestä kokouksesta, jossa olivat paikalla eri yhteisöjen edustajat, jotka puhuvat siitä, että kulttuuriperinnön säilyttäminen on tärkeää, myös sen kulttuuriperinnön, joka on ortodoksisen kirkon perintöä. Usein Belgradista käsin tulee erilaisia ääniä. On kuitenkin tärkeää säilyttää yhteistä kulttuuriperintöä, jotta yhteisöt voivat asua yhdessä, elää yhdessä. Onko teillä hankkeita, suunnitelmia siitä, miten voidaan toimia? Haluatteko roolin siinä, miten hoidetaan näiden kulttuuriperintöjen vaalimista ja miten sitten otetaan mukaan kansalaisten mielipide? Usein tulee sille tilanne, jossa ei pidä ottaa huomioon ainoastaan näiden maiden naapuruusasioita. Täytyy myös ottaa huomioon että ihmiset oppivat tietämään, mikä EU on, mitkä ovat eurooppalaiset arvot. Niinpä teenkin seuraavan kysymyksen. Oletteko harkinneet sellaista aloitetta, jota voitaisiin verrata tällaiseen Bosniaansa tehtyyn hankkeeseen? Kiitoksia, Puheenjohtaja, hyvät kollegat, minäkin haluaisin onnitella erityisedustajaa. Hän on kertonut vähän näkemyksistään ja esittänyt myöskin suosituksia, mutta minulla on kuitenkin yksi ongelma. Erityisesti liittyen tähän tilanteeseen. Ja nyt olemme menettelyssä, joka on vähän kafkamainen. Serbia ei tunnusta Kosovoa, ei millään tavalla – Mä katsoo, että kyseessä on kansainvälisen oikeuden rikkomus. Ja Serbialle Kosovo on edelleen yksi sen provinssi. Miten voidaan edetä niin, että tilanne kehittyisi, jos kuitenkin otetaan huomioon, että serbit ovat joutuneet tilanteeseen, jota he eivät halunneet. Kaikki kaikki valtiot eivät ole sitä tunnustaneet, Kreikka, Slovakia, Espanja, Romania, Miten voidaan legitimoida tämä rikkomus? Kyse saattaa olla solidaarisuudesta tai siitä, ettei haluta luoda ennakkotapauksia, mutta minulla on kuitenkin se vaikutelma, että kyseessä on nyt helvetin kone. Kosovon puolustusvoimat ärsyttävät serbialaisia. Ja Jeremic Talific ovat tehneet lausuntoja siitä, että tämä tilanne on laiton ja paramilitaarinen ja että tätä tilannetta ei voida hyväksyä. Ja sitten muina miehinä jatketaan prosessia ymmärtämättä, että tämä tilanne ei voi onnistua ilman serbejä. No ei tässä ole pelkästään serbit mukana, serbin takana ovat venäläiset. Ja nyt vähitellen ikään kuin jossain dynamiitin äh, lailla tämä tilanne saattaa räjähtää käsiin hetkellä millä hyvänsä. Kosovosta vastaava ministeri Bogdanovic totesi yhdessä lausunnossaan, että hän katsoi, että on 300 400 000 laitonta asetta Kosovossa. Ja sitten me jatkamme vain muina miehinä, vähän niin kuin katsomme, että kyseessä on valtio. Itse kesäkuussa kävin talousarvion valvontavaliokunnan kanssa Pristiinassa. Kävin tutustumassa energiakysymyksiin. No siellä on laskuja, ne pitää maksaa ja kysymme ministeriltä. Ja hän vastaatte näistä kysymyksistä, oletteko pyytäneet näitä summia, 300 miljoonaa euroa, niillähän voitaisiin korjata näitä vaurioita. Eli aiotte tehdä jotain, jotta voitte kantaa vastuunne. Ja minä olen huolissani tästä tilanteesta. Tähän liittyy monia elementtejä. Ja nyt tässä taloustilanteessa täytyy miettiä, millä tavalla tämä valtio, jonka me olemme tunnistaneet, pystyy taloudellisesti löytämään resursseja ja kehittymään edelleen. Serbiahan ei halua olla mukana tässä prosessissa, eikä siinä olekaan mukana. No yksi huomio vielä. Ensinnäkin tämä asioiden näkökanta ja sitten tämä sokeus, jota olemme harjoittaneet tässä tilanteessa. Monet albanialaiset esimerkiksi, ja me unohdimme esimerkiksi, mitä albanialaisille tapahtunut. Albanihan edelleen haaveilee Suur-Albaniasta. Je passe la parole maintenant. Kiitoksia. Sitten puheenvuoron saa jälleen erikoisedustaja Faith. Merci, monsieur le président. Euh, Let me address some of the issues uh, that... Kiitoksia. Haluaisin puuttua muutamiin esiin kommentteihin, mutta ihan yleisellä tasolla toteaisin, Minähän en ole EU-Lex-mission johtaja. Kenraali Camobon vastaa EU-Lexistä. Minulla on näiset suhteet kenraaliin syystä, että neuvosto on antanut minulle mandaatin poliittisen ohjeistuksen antamiseksi alueella ja olette havainneet, että EU-leksin pitää tehdä tiivistä yhteistyötä oman ryhmäni kanssa ja näin tällä aikaa tehdäänkin. Mutta varoittavana sanana toteaisin, että kerraliumuvoon ei varmaankaan pitäisi hyvänä, jos kommentoisin kysymyksiä, jotka liittyvät operationaaliseen toimintaan. Haluan välittää teidän kommenttini hänelle ja pyydän häntä sitten pohtimaan näitä esittämiänne kommentteja. Mutta haluaisin vielä toistaa hänen puolesta, puolesta että suurin osa kosovaarista ovat pitäneet tätä alkanutta toimintaa hyvänä ja tervetulleena askeleena, kun verrataan nykyistä tilannetta YK on Kosovo-missioon. Ja kansalaiset todellakin odottavat EU-leksiltä tuloksia, jotka sille on tavoitteeksi asetettu. Toinen huomioni liittyy keskusteluun eri yhteisöjen, erityisesti serviyhteisön kanssa. Paljon voidaan saada aikaiseksi, ja minä uskon, että monet Kosovon servijohtajat ovat halukkaita aloittamaan tämän tyyppisen vuoropuhelun. Tarkoituksena ei ole järjestää minun ja heidän välisiä keskusteluja. Minä aion vain varmistaa sen, että pitopalvelu pelaa. Kyse on vuoropuhelusta, joka pitäisi aloittaa Pristinan hallituksen kanssa. Mutta voin sanoa teille, että servi edustajat olivat aika lailla rohkaistuja ensimmäisen pääministeritapaamisen jälkeen, ainakin kuulemani perusteella näin oli, ja he ovat valmiita tekemään tätä yhteistyötä. Mutta niin kuin itsekin sanoitte, niin olisi hyvä, jos rohkaisevia sanoja tulisi Belgradin suunnasta enemmänkin. Ja eurooppalaisiin arvoihinhan kuuluu myöskin se, että minä toistan myöskin Kosovossa kollegoilleni, että Kosovo on multietninen yhteiskunta. Eli yhteisöjen täytyy elää sovussa keskenään ja ja sanotaanko niin, että Euroopan unioni ei ole valmis rakentamaan mitään muureja tai kaivamaan juoksuhautoja yhteisöjen välille. Minä uskon, että tämä viesti on Kosovossa mennyt perille ja toivottavasti viesti ymmärretään myös Belgradissa. Ja mitä tulee kulttuuriperintöön, niin siihen mielelläni nyt toteaisin, että niin kuin jo totesin, minä lähden liikkeelle siitä ajatuksesta, että jos haluamme löytää kestävän ratkaisun, joka todellakin suojelee monumentteja kuten kirkkoja ja muita, ja muidenkin yhteisöjen vastaavia kohteita, niin vain ja ainoastaan paikallisviranomaisten täydellisellä yhteistyöllä tämä tulos voidaan saada aikaiseksi. Me emme voi suvata sellaista, että eri kohteiden edessä, kuten Kosovossa partioi poliiseja. Me tarvitsemme sotilaita erityyppiseen toimintaan, ei tällaiseen suojelutoimintaan. Ja tästäpä syystä kestävä ratkaisu tarkoittaa sitä, että Kosovon poliisivoimat, jotka YK on viime vuosien ponnisteluiden ansiosta ovat hyvinkin ammattimaisesti toimiva ryhmä, eli että kyseiset poliisivoimat vastaavat näistä toimista. Minä uskon, että tämä on se pitkän tähtäimen suunnitelma. Ja tästäpä syystä tarkoituksena on toimia niin, että paikallisviranomaiset ja Serbian hallituksen ja serbiortodoksisen kirkon edustajat saataisiin saman pöydän ääreen ja, ja sitä kautta lähdetään hakemaan ratkaisuja. Näin täytyy toimia, koska muuten menetämme vain aikaa ja silloin ehkä turvallisuuden taso heikkenee ja ajaudumme takaisin väkivallan kierteeseen. Mitä tulee paikallisvaaleihin, niin meillä on ongelmana se, että paras mahdollinen ratkaisumalli, jonka puolesta minä teen työtä, on, olisi tietenkin se, että saisimme tuloksia aikaiseksi hajauttamisen puolella ja että saisimme tiivimmät suhteet Kosovon serviyhteisöön, mutta mandaattimme päättyy vuoden lopussa. Eli mikäli edistystä ei ole saatu aikaiseksi, niin meidän täytyy pohtia tilannetta uudestaan. Mutta kuten sanoin, minä teen parhaani ja uskoakseni erityisesti kollega Pak totesi, että juuri tästä mainitusta syystä meidän täytyy ponnekkaasti edetä hajauttamisen tiellä ja tätä tulemme tekemään. Mutta yleisesti ottaen voisin sanoa, ja ehkäpä kollega Privitic voisi ottaa tämän eräänlaisena vihjeenä. Me emme voi tulkita tätä siten, että kaikki riippuu vain ainoastaan Belgradista ja Kosovon serveistä. Vakauden nimissä me emme voi antaa serbeille ja Kosovon serbiyhteisölle veto-oikeutta sen suhteen, miten Kosovossa edistys kehittyy. Minä en usko, että siitä olisi hyötyä. Se ei takaisi vakautta Eli meidän ei pitäisi unohtaa, mikä on tämä meidän Kosovolle ja Serbeille antama Eurooppa-perspektiivi. Tämä on hankala aihealue ja minä toivon niin kuin monet muutkin, että tilanne olisi ollut toisenlainen ja että olisimme voimineet lähteä liikkeelle toisenlaisesta YK turvallisuusneuvoston päätöksestä. Se olisi ollut tietenkin paljon parempi tilanne, mutta valitettavasti näin nyt ei vaan käynyt. Turvallisuusneuvoston rivit eivät olleet yhtenäiset ja tulos oli tämä. Eli mitään vaihtoehtoa nykyiselle ratkaisulle ei ollut olemassa. Tältä pohjalta jatkamme työskentelyämme te tunnette turvallisuusneuvoston päätöslauselman, joka muotoiltiin viime vuoden puolella ja se takaa Kosovolle mahdollisuuden saada alueelle uuden oikeusvaltioperiaatetta käsittelevän ryhmän ja sitä kautta yritämme varmistaa vakaan ja monikulttuurillisen ympäristön. Olen toki kanssanne samaa mieltä. Hankalia kysymyksiä on vielä käsiteltävänä. Tehän mainitsitte Kosovon turvallisuusjoukot. Me tulemme käsittelemään tätä kysymystä, sillä me olemme vakuuttuneita siitä, että demokraattisesti valvottu pieni turvallisuusryhmä on parempi vaihtoehto kuin laiton puolisotilaallinen ryhmittämä, joka touhua Kosovossa ja aiheuttaa harmia. Minä uskon, että tämä on se oikea lähestymistapa. Kyse on 2000 henkilön joukosta. Tuskin yksikään Kosovon naapurivaltioista pitää tätä jonkinlaisena uhkana. Tarkoituksena on vain ainoastaan tukea kansalaisia, alueellista, paikallisväestöä silloin, kun kriisi uhkaa. Minä uskon, että tältä pohjalta meidän tulisi toimia. Ja mitä tulee suurimman Albeanian syntymisen riskiin, en nyt ole aivan samaa mieltä kanssanne. Meidän täytyy luoda yhteysryhmä, jossa ovat Länsi-Balkanin edustajat ja Venäjän mukana. Ja heidän täytyy päästä sopuun siitä, mitkä ovat ne pelisäännöt ennen kuin lähdetään jatko kysymyksestä keskustelemaan. ja että Kosovon ei tulisi yhdistyä naapuri, yhteenkään naapurivaltioon. ja mielestäni tällä hetkellä sellaisia viestejä ei ole ollut nähtävissäkään. Eli että syntyisi joku suurempi, suur Albaania, johon kuuluisi Kosovo. Kiitoksia. Kiitoksia tästä ensimmäisestä kerroksesta. Sitten toinen kerros. Meijer. Voorzitter, herra puheenjohtaja. Ponnekkaat pyrkimykset unionin puolelta komissio, Kosovon suuntaan, niiden tulisi perustua neljään pilariin. Eli väliaikaiskauden pitäisi päättyä. Kyse on ollut siirtymäkaudesta. Itsenäistymisjulistus on annettu Joten jos edelleenkin elämme tätä siirtymäkautta, niin se on minun mielestäni ongelma. Ja sitten romanikysymys, joka esitettiin, on tärkeä. Meidän täytyy varmistaa, ettei syrjintää tapahdu. Minä uskon, että sillä saralla voisimme hyviä tuloksia saada aikaiseksi. Ja sitten kolmes ala. Meidän tulisi arvioida hallinnon laatua. Me emme tietenkään voi puuttua paikalliseen tilanteeseen. Me olemme Bosniassa joutuneet tämän kokemaan. Ja sitten neljänneksi todettakoon, että Kosovon kansalaiset ovat huolissaan siitä, että tilanne ei parane, mutta Eurooppa ulottuvuus pitäisi avata ja nyt on olemassa se ongelma, että tätä asiaa siirretään vain tuonnemmaksi Erityisesti tietyt valtiot vain käyttävät veto-oikeuttaan hyväksi tällä alalla, eli meidän täytyisi varmistaa, että Kosovon kansalaisilla on sellainen tunne, että heillä on mahdollisuus lähitulevaisuudessa päästä myöskin Euroopan unionin täysivaltaiseksi jäseniksi. Meidän täytyy korostaa näitä neljää osa-aluetta. Ja niin kuin totesitte, niin meidän pitäisi saada aikaiseksi monietninen yhteiskunta, mutta olen tällä hetkellä aika lailla pessimistinen, sillä se on aika lailla mahdoton tehtävä, sillä ulkopuolelta Kosovoa ei voida yhdistää. Meidän täytyy aina pitää mielessä, että Kosovo on itsenäinen valtio ja se tarkoittaa sitä, että siellä asuu et, etnisiä albaaneja, joilla on ongelmia Serbian kanssa, ja että he eivät tunnusta selkeää yhteyttä albaaneihin. Tämä on yksi ongelma, joten ulkopuolelta tapahtuva hallinnointi johtaa rauhattomuuteen, erityisesti niiden keskuudessa, jotka pitävät itseään enemmistöön kuuluvana, eli Mitrovicen Mitrovitsan pohjoisosassa asuvat 61 000 henkilöä. He eivät halua mitään katkoksia kuljetusketjuihin tai että rajoja suljetaisiin. He ovat se ryhmä, joka muodostaa enemmistön ja he haluavat pitää kiinni suhteistaan Serbiaan. Tämä on yksi aspekti, mutta etelän alueella asuvat erityisesti serbit, jotka ovat vähemmistön muodostava ryhmittymä. Ja albaanit, jotka asuvat etelässä, niin eivät halua todellakaan mitään ulkoa tapahtuvaa ohjausta, he haluavat itsenäisyyttä. Mitä me nyt odotamme teiltä? Me toivomme, että te kykenette sovittelemaan näiden kahden ääripään välillä. Eli toiset haluavat olla tiivissä yhteydessä Serbiaan, toiset taas hakevat toista ratkaisumallia. Eli mitä te voitte tehdä sillä saralla ja mitä te uskotte, että miten nopeasti tuloksia voidaan saada aikaiseksi. Minusta tuntuu, että tämä tehtävä on aika lailla mahdoton ja tästä syystä meidän tulisi keskittyä muihin kysymyksiin, jotka mainitsin puheenvuoroni alussa. Kiitoksia. Mr. Mayor, senior... Kiitoksia sitten Gomez. Mr. Chairman, I'd like to thank uh, Mr. Pitterface for... Puheenjohtaja, haluaisin kiittää uh, häntä, uh, Feittiä hänen tasapainoisesta kertomuksestaan ja myöskin tämä seurantamissio meidän mietintömme jälkeen ja ne asiat, joita hän meille kertoi. Tuen kovasti sitä, mitä täällä er Faith, er Lagendijk, herra eh, Spak sanoivat, meidän täytyy eh, olla selkeäsanaisempia ja sitoutuneimpia ja sitoutu, osallistua enemmän Belgradin kanssa. Tämä koskee meidän parlamenttiamme myös kaikki ne toimet, joita heiltä odotamme, muun muassa tilanne pohjoisessa. Ja kun puhumme Kosovosta, puhumme vähemmistöistä. Minä enemmänkin olen huolissamme enemmistöstä ja enemmistö Kosovossa ovat naisia, kuten kaikkialla muuallakin. Ja haluaisin kysyä, mikä tilanne on naisten oikeuksien suhteen? meillä on hyvin paljon naisia parlamentissa, koska he taistelivat sen puolesta ja he, he, he e, voittivat, mutta he valittavat sitä, että heidät usein jätetään syrjään, muun muassa EUn edustajat tekevät niin. On tehty esimerkiksi diplomaattisia nimityksiä, yhtään naista ei ole nimitetty armeijan rekrytoinnissa, on hyvin vähän naisia otettu huomioon. Tämä tilanne on toinen kuitenkin poliisivoimissa, näin meille on sanottu. Mitä EU on tästä mieltä? EULEX-missiossakin on tällainen nais, naiskysymykset ovat esillä, mutta olemme kuulleet naisilta, että heitä ei riittävästi oteta huomioon. Nyt sitten paikallisvaalit. Onko meillä prosessi, jolla voidaan varmistaa, että on jonkinlainen naiskiintiö tai edes jonkinlainen tasa arvoinen järjestelmä, jolla naiset voivat osallistua vaaleihin ja sitten korruptio. Viime kerralla, kun olin siellä, naiset Kosovosta olivat niitä, jotka sanoivat, että pahoittelivat sitä, että EU ja EUleksi erityisesti puhui korruptiasta ja, ja kans, ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta tällä tavoin hyvin ympäripyöreästi puhumalla oikeusvaltioperiaatteesta, vaan ja he sanoivat, että ei ole EU: tehtävä ottaa tätä asiaa esille, vaan meidän täytyy tehdä se. Ja missä me nyt sitten olemme? Meidän täytyy vaatia Kosovan viranomaisilta toimia, eikä vain pohjoisessa, vaan myös muualla maassa. Obrigado, Mr. Nazar. Kiitokset, Nazar. I'd like to, to thank Mr. Haluaisin kiittää Feitiä, kun hän kertoi Kosovan tilanteesta. Ja toivottavasti meille kehittyy hyvä suhde tulevaisuudessa EUn läsnäolon ja EU-parlamentin myötä. Vaikka oma maani ei tunnustakaan Kosovoa, se on kuitenkin mukana EUn missiolla poliisivoimissa – Sehän on EU-jäsenvaltioiden velvollisuus. Ja huolimatta siitä, tuemmeko Kosovon itsenäisyyttä vai ei, meidän on kuitenkin taattava sen vakaus. Ja jos haluamme vakauttaa Kosovoa, meidän pitää olla vuoropuolissa myöskin Belgradin kanssa. Ja tämä riippuu tietysti myöskin meidän lähestymistavastamme. Kokemuksen mukaan alueellisia itsenäistymispyrkimyksiä ei voida taata ulkopuolelta. Ja vaikka EUn läsnäolo Kosovossa on tervetullut, en haluaisi, että Kosovosta tulee mikään protektoraatti. Pristinan pitäisi luoda omat instituutionsa ja rahoituslähteensä. Ja haluaisin nyt kuulla, mitä mieltä Faith on kehityksen aikataulusta EULEXin toiminnalle Kosovossa. Ja kysyn nyt tästä, koska uskon, että alusta pitäen meillä pitäisi olla selkeät odotukset aikataulun suhteen, jonka aikana mission pitäisi täyttää tavoitteensa ja jolloin Pristiinan viranomaiset ottavat asiat lopullisesti omiin käsinsä. Eli kokemustenne perusteella Kosovon hallituksen suhteen, mitä mieltä olette alueen hallinnollisesta kapasiteetista ja kuinka paljon uskotte, että kestää ennen kuin Kosovasta tulee täysin itsenäinen kokonaisuus. Kiitos viimeisenä vielä Juuri. Hvala predsjednik. Govorimo veliko o politični stabilizaciji v Kosovu. Kiitoksia. Paljon on puhuttu Kosovon poliittisesta vakauttamisesta. Ja me tiedämme, että kyse on siitä, millä tavalla demokratiaa saadaan yhteiskuntaan, mutta kansalaisyhteiskunnan ja viranomaisten välinen yhteistyö ei ole tyydytön. Minä kävin juuri ennen itsenäistymisjulistusta kosovan alueella ja osallistui parhaita käytänteitä käsittelevään kokoukseen. Ja panin merkille, että alueella on toimiva kansalaisyhteiskunta. Yli 3000 kansalaisjärjestöä löytyy alueelta ja tämä tarkoittaa sitä, että halua on toimia järjestäytyneellä tavalla ja vaikuttaa siten yhteiskuntaan, mutta minä tiedän, että kansalaisyhteiskunta ja viranomaiset eivät ole asiasta samaa mieltä. Eli kansalaisyhteiskunta ja parlamentti ja kansalaisyhteiskunta ja hallitus eivät ole aivan täysin samalla linjoilla. Miksi tilanne ei ole muuttunut? Kansalaisjärjestöt, jotka osallistuvat kyseisen konferenssiin, toivoivat, että saataisiin aikaiseksi sellaisia mahdollisuuksia, jotka mahdollistaisivat kansalaisyhteiskunnan toimijoiden paremman vaikutusmahdollisuuden alueen asioita hoidettaessa. Ja minun mielestäni tämä on yksi niistä hyvistä käytänteistä, joihin meidän tulisi panostaa jatkossakin. Kiitoksia. To... Kiitoksia sitten Faith. Voitte vastata näihin toisiin kysymyksiin. Uh, very briefly. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhyesti palaisin romanien tilanteeseen. En puhunut siitä ensimmäisellä vastausvuorolla. Toimenpiteet ovat erittäin kiireellisiä. Nyt on vähän hämmennystä eri tahojen vastuualueiden välillä. Eli kenen pitäisi käsitellä tätä romanikysymystä? Meillä ei ole helppoa pääsyä pohjoiseen, missä nämä leirit sijaitsevat, Tällä hetkellä voimaan todeta, että Euroopan komissio tarkastelee tilannetta ja meillä on merkittäviä ponnisteluita maailman terveysjärjestöstä, Yhdysvaltojen USAID-ohjelmasta ja yritämme uudelleen sijoittaa romaneja ja parantaa heidän elinolosuhteitaan. Ongelma on se, että he eivät ole halukkaita muuttamaan Ibarriben eh, joen yli etelään, ja meidän täytyy löytää vaihtoehtoja, mutta voin vakuuttaa, että tämä tärkeä kysymys saa kaiken huomiomme ja toivomme tuloksia pikapuoleen. Sitten Meijerin huomioihin. Niin ymmärrän, että olette skeptisiä sen suhteen, että luodaan monietninen yhteiskunta, mutta uskon kuitenkin vakaasti, että tämä on paras tapa edetä. Olin hetken töissä entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa. Ja sama pätee siihenkin maahan. Mitään vaihtoehtoa ei ole. mitä tulee näiden maiden etniseen kokoonpanoon. Ja meidän täytyy kärsivällisesti sovitella eri tahoja, ja jotta saamme aikaan kestävän ja vauraan elämän kaikille yhteisöille. Vaihtoehdot olisivat epävakaita, eivätkä, eikä niistä olisi etua EUlle, eli silloin maat irtautuisivat ja sitten syttyisi taas väkivaltaisuuksia. Mutta nyt puhutaan eurooppalaisista arvoista. Meillä on omia yhteisöjä omissa jäsenvaltioissamme ja on aivan kohtuullista ja tämä ymmärretään myöskin, että pitäisi yrittää kehittää monietnisiä ratkaisuja. Eli tämä olisi vastaukseni tähän ongelmaan, jonka te mainitsitte. Eli serbiyhteisö edelleen katsoo Belgradin ja albanialais, albanialaisyhteisö haluaa taas täyden itsenäisyyden. No, täysimittainen itsenäisyys, no kyllä, mutta vieläkin olemme valvotun itsenäisyyden tilanteessa. En nyt halua lähteä arvailemaan, kuinka kauan tämä tilanne kestää. Ja viittasin myöskin Nassauerin kysymykseen, joka liittyy hallituksen hallinnollisiin kykyihin jatkaa toimintaa sen jälkeen, kuin täysimittaisen itsenäisyyteen on päästy. Emmekä enää ole tilanteessa, jossa kyseessä on EUn protektoraatti perusehto sille, että siirrytään valvotusta itsenäisyydestä täysimittaiseen riippuvuuteen. Silloin täytyy olla jo vakaa yhteiskunta ja kaikkialla Kosovossa pitää olla vakautta. Ja silloin pitäisi olla myös oikeudellisesti yhtenäinen alue ja että meillä on, on saatu aikaan ystävälliset suhteet Kosovon ja sen naapurimaiden välille. Kosovo ja naapurit voivat luottavaisin mielin jatkaa tietään kohti EU-jäsenyyttä, eli EUn protektoraatti on tavallaan vähän ongelmallinen, koska jos annetaan maalle näkymä EU-jäsenyydestä, silloin se ei ole osa protektoraattia, vaan osa jotain suurempaa kokemusta. Ja maat ja kansat tässä osassa maailmaa todellakin odottavat tätä. Sitten naisten asema. No, pari konkreettista esimerkkiä Gomesille. Ensikin sanon, että tapasin kansalaisyhteiskunnan edustajia ja johtoasemassa olevia naisia äskettäin. He olivat erittäin tyytyväisiä tästä ja haluavat jatkaa tätä vuoropuhelua. Ja niin aion myös tehdä. No, tilanne on esimerkiksi se, että yksi kolmannes kansallis, äh, kunnallisvaliehdokkaista tulisi olla naisia. Ja Euleksin osalta, mutta täytyy jälleen sanoa, että puhun nyt vähän varoen, koska en ole näissä operatiivisissa toiminnoissa mukana, mutta Euleksin vetäjä haluaisi, että naiset ovat missiossa paremmin edustettuina, mutta tietysti jäsenvaltioiden pitää kantaa nyt vastuunsa, koska sieltähän lähetetään näitä joukkoja. Esimerkiksi poliisin varapääjohtaja Kosovossa on nainen, eli rohkaisevia merkkejä on. Me vielä käsittelemme hyvin voimakkaita perinteitä yhteiskunnassa, mutta tärkeitä merkkejä on jo siitä, että naiset ovat valmiita ottamaan roolinsa ja kantamaan vastuunsa. Ja voin antaa monia esimerkkejä siitä, että naiset ovat saaneet merkittäviä vastuualueita monissa yrityksissä ja muuallakin yhteiskunnassa. Korruptio on asia, joka on yksi tärkein EU-leksin tehtävistä. Ja odotan, että hyvin pian hyvin tärke, korkean profiilin asioita käsitellään. Tutkimukset jatkuvat ja mission vetäjän ja tuomareiden ja syyttäjien on saatava nämä ihmiset tuomioistuimeen syrjimättömällä tavalla. On erittäin tärkeää, että emme lähde jatkuvasti keskustelemaan siitä, kuinka monta Serbia tai kuinka monta Albaania tuodaan tuomioistuimen eteen. Kyse on oikeudesta syrjimättömällä tavalla ja kaikkein tärkeimmät tapaukset on hoidettava ensisijaisesti. Ja se on ainoa kriteeri, jota tulisi soveltaa. Siinä taisi tulla käsiteltyä kaikki kysymykset, joihin halusin vastata. Niistä sitten oli vielä yksi kysymys Nassauerilta. Hän kysyi Euleksin aikataulusta. Ja periaatteessa tämä mandaatti, siitä sovittiin neuvostossa ja sen piti olla kahden vuoden mittainen, mutta on selvää, että pitää olla mahdollisuus tarpeen mukaan pidentää mandaattia. Eli silloin se olisi kesäkuusta 2008 kesäkuun 2010. Eli realistisesti olisi ihme, jos EULEX pääsisi tavoitteisiinsa kesäkuuhun 2010 mennessä. Eli varmaan senkin jälkeen vielä EULEXille riittää työtä. Eli puheenjohtaja, oli kunnia olla täällä valiokunnassa tänä aamuna. Feit. Kiitoksia Feit. Ja me arvostamme sitä, että kerroitte näin laajasti näistä asioista. Meillä on nyt päätösasema ja tänään käytiin tätä keskustelua. Näkemykset ovat hyvin yhdenmukaisia ja arvostamme työtänne ja seuraamme sitä edelleen ja toivomme näkemään teidät pian uudestaan. Kokous päättyy.